Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä kaikkia istutumaan. Äh, wir möchten unsere Sitzung fortsetzen. Haluaisin jatkaa kokoustamme. Ja kollegat, jotka toisin kuin minä, olivat eilen paikalla. Haluaisin sydämellisesti kollegoita kiittää siitä, että ette pyrkineet estämään sitä, että minä pääsen tälle paikalle. Lupaan teille, että pyrin hyvin läheiseen yhteistyöhön tämän valikunnan kanssa. Nopeasti voimme myös lähteä pohtimaan omia poliittisia prioriteettejamme, jotta komission ja ulkosuhdehallinnon vastapainona pyrimme esittämään tiukkoja strategioita. Kiitos oikein paljon lähiviikkoina varmasti tiukasti töitä. Minulla on nyt ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Stefan Fyyle, joka johdattelee tänä iltapäivällä aiheeseen. Mutta sitä ennen Nacho saakin ensin puheenvuoron, kun hän toimii juontajana tämän kokouksen aikana. Nacho. Eh, gracias Elmar. Eh, yo también quisiera dar... Kiitoksia Elmar. Minäkin haluaisin toivottaa toi, tervetulleeksi vastuussa olevan komission jäsenen. Hän vastaa naapurusulkosuhteista ja toivotan tervetulleeksi myös toisen komission edustajan. Nyt aloitamme tämän toisen osan koskien arabivallankumouksia tänä aamuna. Suurlähettiläs Taylor sanoi, että EU on tehnyt virheitä. Uskon, että tämä on aiheuttanut tietyn tyyppistä uskottavuusvajetta EUlle. Meidän olisi myös kir- selvänäköisesti analysoitavan EUn toimia ja niitä arvioita tai tuloksia, mihin päästiin maissa, joissa on pidetty vaaleja. Meillähän on tässä Tunisia, Egypti, Marokko, toisissa olosuhteissa ja muitakin vaaleja on tulossa muun muassa Algeriassa. EU on komission ja ulkosuhdehallinnon mm, lausunnossa 25.5. todennut, että tuetaan näitä muutoksia ja inklusiivista demokratiaa ja otetaan myös huomioon alueelliset näkökohdat, jotka liittyvät tähän ongelmaan ja samaan aikaan pyritään saamaan riittävät mekanismit ja välineet, jotta voitaisiin tilanteeseen puuttua. Tässä yhteydessä haluaisin pyytää, että komissio, komission jäsen kertoisi näistä ehdoista. Siihen on tänä aamuna jo viitattukin. Hänellä on korkea poliittinen asema ja hän varmastikin voisi kertoa meille, missä määrin tähän on vastattu ja millä tavalla tullaan muuntelemaan näitä ehtoja arabimaiden kohdalla. Herra Vimo on myös täällä seurassamme toivotan hänet tervetulleeksi. Olisi hyödyllistä analysoida vaalien jälkeistä poliittista maisemaa ja katsoa, missä määrin EU voisi omien etujemme ja prioriteettiemme mukaisesti tukea näitä hallituksia. Käsittääkseni Yhdysvaltojen entinen valtiosihteeri James Baker sanoi, että diplomatia on toimintaa, jota on hoidettava vähän niin kuin puutarhan hoitoa, tarvitaan kastelua, kuokkimista, hoitamista. Ja tässä mielessä tilanne ei tule olemaan sellainen kuin aikaisemmin ennen EUn jäsenvaltiot soittivat vain yhdelle vuoropuhelijalle. Nyt eh, tullaan edellyttämään paljon merkittävämpää diplomaattista työtä, varovaisempaa työskentelyä. Se tulee edellyttämään meiltä hyvin merkittäviä ponnistuksia ja työtä ja toivon, varmastikin kaikki toivomme tätä työtä vastuuhenkilöltä ja nyt haluaisinkin pyytää, että komission jäsen äh, Stefan Fyle, joka vastaa laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta, voisi tästä asiasta puhua äh, ja jättää sitten kuitenkin aikaa vielä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajille aikaa esittää kysymyksiä. Thank you. Uh... Kiitos paljon, arvoisa puheenjohtaja. Ja onnittelut, puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Kiitos, että sain kutsun tähän tilaisuuteen ja kiitos myös siitä, että kutsuitte niin monet kansallisten parlamenttien edustajat tänne. Se on myös tärkeää. Jo yli vuosi sitten nähtiin ensimmäiset mielenosoitukset, jotka saivat liikkeelle historiallisia tapahtumia arabikevään. Me olemme nähneet, että alueen ihmiset osoittavat haluavansa parempaa tulevaisuutta, syvää demokratiaa, perusoikeuksien kunnioittamista ja arvokasta elämää, hyvinvointia itselleen ja tuleville sukupolville. Joissain maissa on nähty hyvin vaikuttavaa edistystä. Ajattelen tässä erityisesti Tunisiaa, mutta myös Marokkoa. Muissa maissa uudistuksia on saatu liikkeelle, mutta paljon jää tekemistä, jotta voidaan vastata ihmisten toiveisiin. Ajattelen tässä erityisesti Algeriaa, missä monia uudistuksia on lähdetty tekemään. EUta on pyydetty tukemaan näitä toimia uuden toimintaohjelman puitteissa. Näin on selkeästi osoitettu sitoutumista ja uutta mielenkiintoa EUn naapuruspolitiikkaan Algerian puolelta, mutta moissa maissa uudistukset eivät ole kulkeneet oikeaan suuntaan. Kaiken kaikkiaan on selvää, että demokratisoimisprosessi on pitkä. Siinä tulee takapakkia turhautumisia vastaan, mutta suhtaudun luottavasti siihen, että vahvat demokraattiset voimat ovat lähteneet nyt liikkeelle ja kansalaiset ovat saaneet näin valtaa voimaa. 11 kuukautta sitten Olin täällä valiokunnassa ja tarjosin oman arvioni näistä ennakoimattomista tapahtumista. Silloin totesin, että meidän politiikkamme alueella ei ollut aina ollut oikeanlaista. 11 kuukautta myöhemmin minun on myönnettävä, että edelleen uskon, että voimme kaikki hyötyä siitä, että jatkuvasti katsotaan, missä nyt todella mennään – nähdään, onko politiikkamme ja välineemme sellaisia, että voidaan täysin vastata historiallisiin haasteisiin. Tiedostan hyvin sen, että me jatkuvasti kamppailemme puheenjohtaja yhdessä sen kanssa, sen kanssa, että meidän arvomme ja etumme ovat tässä mahdollisimman hyvin läsnä, kun hoidamme eteläisen naapuruuden järjestelmää. Selvää on, että ei voida lähteä entisille tielle, jolloin annettiin totalitaaristen järjestelmien toimia. Nyt täysin seisomme muutosten voimien uudistusten takana. EUn pitää liikahtaa historian kanssa. Tässä yhteydessä muistutan kaiken kaikkiaan tavoitteistamme ennen kuin päivitän tietojen ja täytäntöönpanosta ja lopulta katson tulevaisuuden haasteita. Ensimmäisenä tavoitteena on tukea kumppaneita, jotka haluavat uudistuksia kohti syvää demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita, ihmisten ihmisoikeuksia, mukaan lukien taloudellinen kehitys ja sosiaalinen kehitys. Tämä on ratkaisevaa, jotta saadaan kestävää vakautta ja varallisuutta. Vakautta, jolla ei tueta autokratteja, vaan tuetaan harmonista – kehitystä meidän kumppaneillemme ja ihmisillemme. Lisäksi pitää kehittää yhteiskuntia yhdessä suhteidemme kanssa, joita meillä on hallituksiin. More for more periaatteen mukaan lähdetään yksityiskohtaisemmin esittämään, miten me haluamme tämän periaatteen siirtää konkreettiseen toimintaan. Selkeää on se, että meidän on pidettävä kiinni lähestymistavasta, jossa on myönteisiä ehtoja mukana. Ja meillä on oltava joustava lähestymistapa, jotta mahdollistetaan se, että EU sopeuttaa kannustimiaan uusiin syntyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Minä mielelläni keskustelen tästä ja muiden, teidän ja muiden sidosryhmien kanssa sopivan ajankohtana, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, Haluaisin kertoa vähän aikansaannuksistamme tästä kuuluisasta kolmen M aloitteesta Money Mobility and Markets, raha, liikkuvuus ja markkinat, vuosiksi 2011-2013 haluamme vielä ylimääräisen miljardin naapuruspolitiikkaan kaiken kaikkiaan. Tämä sen lisäksi, mitä nyt on jo ohjelmoitu, 5,7 miljardia. Eteläisen kumppanuuden osalta meillä on uusi ohjelma nimeltään Spring, jolla tuetaan kumppanuutta, uudistuksia, osallistamista. Tämä budjetti on 350 miljoonaa euroa vuosille 2011-2012, jotta voidaan antaa tukea kumppanuusmaille, jotka vahvistavat uudistuksia tällä hetkellä. Näiden Tämän rahoituksen lisäksi Euroopan investointipankin varoja eteläiseen kumppanuuteen on lisätty miljardilla. EBRDn lainamandaattia on myöskin laajennettu kattamaan tämä alue. Näin mahdollistetaan 2,5 miljardin lisälainat vuodessa. Me olemme pyrkineet myös vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa. Se on hyvin tärkeä. Me olemme ottaneet käyttöön kansalaisyhteiskuntan välineen viime syyskuussa. Me jatkamme työtä Euroopan demokratiarahaston puitteissa. Komissio on myös uudistanut ja lisännyt tukeaan Anna Lind-säätiölle. Ja lopulta olemme vahvistaneet yhteistyötämme Euroopan neuvoston kanssa. Äskettäin viime viikolla sovittiin uudesta 4,8 miljardin ohjelmasta, jolla tuetaan poliittisia ja taloudellisia uudistuksia eteläisen kumppanuuden alueella alkaen Tunisiasta ja Marokosta. Käytän kaikkea lisäarvoa, jota saadaan yhteistyöstä Euroopan neuvoston kanssa. Kaikki asiantuntemusta, jota siellä on napruuspolitiikasta ja kumppanuudesta. Kaikki kokemus, jota on saatu jo Tunisian ja Marokon kanssa ja saadaan pian varmasti muiden eteläisten kumppaneiden kanssa. Enemmänkin tarvitaan. Meidän on huolehdittava siitä, että poliittisen vuoropuhelun päästään kansalaisyhteiskunnan kanssa paremmin ja valmistellaan meidän ohjelmiamme ja välintuloamme. Lisäksi on saatava rakenteellisempi, säännönmukaisempi vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa siellä ruohonjuuritasolla, jotta voidaan saada hyötyä heidän asiantuntemuksestaan tietämyksestään ja lisätä myös tietoisuutta meidän konkreettisista toimistamme. Liikkuvuuden lisääntyminen ja kansalaisten väliset yhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme Euroopan puolelta saada aitoa kumppanuutta Välimeren naapureihin. Näin näkeisin on suhtauduttava vakavasti. Olen iloinen siitä, että liikkuvuuskumppanuuteen on lähdetty Tunisian ja Marokon kanssa lokakuussa vuonna 2011 ja suhtaudun toivekkaasti siihen, että nämä asiakirjat saadaan allekirjoitettua nyt Tanskan puheenjohtajakaudella. Tämän kumppanuuden kautta saadaan kehiteltyä kattavaa yhteistyötä, jolla voidaan hallita maahanmuuttoa, säännönvastaista maahanmuuttoa, viisumipolitiikkaa ja kansainvälisten rajojen valvontaa. Lisäksi 740 ylimääräistä Erasmus Mundus liikkuvuusapurahaa on myönnetty akateemisen maailman vaihtoon eteläisellä rannalla Välimerta ja lisää 60, anteeksi 80 miljoonaa allokoidaan eteläisen naapuruspolitiikan maille vuonna 2012-2013 tätä tarkoitusta varten. Näiden toimien kautta lisätään vastavuoroista ymmärrystä. On tärkeää, että näin autetaan naapureita – ja voidaan lisätä osaamista ja kokemusta. Ja lopulta sitten markkinoista nyt on neuvoteltu kattavasta kauppasopim- vapaakauppasopimuksesta Egyptin, Tunisian, Marokon ja Jordanian kanssa. Tämä hyväksyttiin neuvostossa 14. joulukuuta. Tämä helpottaa asteittaista syvää talousintegraatiota EUn sisämarkkinoihin, mutta Näiden sopimusten voimanastumiseen kuluu aikaa. Tällä välin me pyrimme kuitenkin toteuttamaan sellaisia kauppatoimia, jotka voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja joista voi olla hyötyä molemmille osapuolille. Maatalouden vapautussopimus Marokon kanssa on yksi tällainen toimi. Ja todella toivon, tätä haluan todella painottaa, todella toivon kovasti, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä tälle sopimukselle täysistunnossaan helmikuun puolessa välissä. Lisäksi toivomme kovasti, että saamme sovittua samanlaisen sopimuksen Tunisian kanssa. Lisäksi olemme tehneet työtä monilla aloilla, liikenne, energia, tietoteknologia ennen kaikkea. Näillä aloilla lisäämme yhteistyötämme eteläisten naapureidemme kanssa. Puheenjohtaja, haluaisin myös painottaa sitä, että Euroopan unioni on nähty keskeisenä kumppanina, kun alueella järjestetään demokraattisia vaaleja. Meidän apumme ja meidän tarkkailumatkamme Tunisiaan oli hyvin arvostettu. Olen ylpeä siitä, että algerialaiset viranomaiset kutsuivat meidät muiden joukossa tarkkailemaan tulevia vaaleja. Lisäksi olemme antaneet asiantuntija-apua Marokkoon ja tukeneet kansallisia tarkkailijoita Egyptissä. Kun nyt katsomme tulevaisuuteen, näemme, että jokaisessa maassa tämä muutos tapahtuu eri tavoin. Siksi on ratkaisevan tärkeää saada aikaan unikkia vuolopuhelua, jotta voidaan johdonmukaisesti tukea tätä muutosta. Kaikki osapuolet on saatava mukaan, hallitukset, yritysmaailma, kansalaisjärjestöt, aivoriihet. Vain näin voidaan saada riittävästi palautetta ja huolehtia siitä, että voimme sopeuttaa politiikkamme ja toimiamme muuttuvissa tosiasiallisissa oloissa. Tuki kaikilta EUn toimielimiltä on tärkeä eteläisille kumppaneille. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta todella hyvissä ajoin ja kohdennetusti autetaan paikan päällä. Kathy Ashton on asettanut Task Force-työryhmän, joka on keskeisessä roolissa, jotta voidaan huolehtia siitä, että koordinoidaan EUn vastausta tähän prosessiin, mutta enemmänkin ajatellen EUn jäsenvaltiota ja EUn rahoitusta – tässä meillä on pitkä työrupeama edessä. Kun viimeksi kävin tuolla alueella, minulle kerrottiin, että menestyksekäs muutos ei ole asia, jota mitataan, kun demokraattiset vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa, vaan päästään mittaamaan silloin, kun järjestetään toiset, kolmannet tai neljännet vaalikierrokset. Meidän pitää luoda yhdessä vakaa perusta demokratialle ja osallistavalle kasvulle. EUSA on valtioita, jotka ovat käyneet läpi samantyyppisen muutoksen, ja näin voidaan tarjota tukea. Me tiedämme, että talouden integroiminen Maghreb-maiden kesken on tärkeää. Ja näin saadaan myös uutta vauhtia demokratiaprosessiin ja muutosprosessiin Viime aikoina on ollut enemmän yhteyksiä Marokon ja Algerian välillä, jotka ovat antaneet meille toivoa. Välimeren unioni toivottavasti voi myös lähteä tehokkaasti toimimaan ja tuomaan lisäarvoa niin, että tehokkaasti todetaan, miten voidaan saada tukea konkreettisille hankkeille, jotka tukevat ja vahvistavat solidaarisuutta Välimeren alueella. Meidän ei pitäisi myöskään pelätä demokraattisten vaalien tuloksia. Meidän pitää lähteä kumppaneiden kanssa yhteistyöhön ja tehdä päätöksemme sen pohjalta, mitä tehdään ja miten vastataan kansainvälisen velvoitteisiin. Viime viikolla olin Marokossa, tapasin pääministerin, joka on todella sitoutunut perusoikeuksiin ja vahvistamaan kumppanuutta EUn kanssa. Ja olen iloinen siitä, että Tunisian pääministeri aikoo matkustaa – ensi viikolla esittämään hallituksensa sitoumuksia tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentilla on myös valtava vastuu, kun se seuraa tätä muutosprosessia ja tukee sitä. Osittain tehden yhteistyötä EUn toimielinten välillä ja tukien komission ehdotuksia, joilla halutaan keskittää politiikka ja rahoitus ennen kaikkea naapuruusalueella, mutta myös sitä kautta, että Euroopan parlamentti voi tehdä yhteistyötä kumppaneiden parlamenttien kanssa, matkustaa alueella ja tunnustaa roolin, joka keskeisillä toimijoilla tässä muutosprosessissa on. Olen varma siitä, että yhteistyö teidän kanssanne voi todella auttaa saamaan aikaan aidon, kestävän muutoksen ja demokratian. Mielelläni otan vastaan teidän kommenttianne ja kysymyksenne. Kiitos. Thank you, thank you commissioner. <clears throat> Before to give the... Kiitoksia komissionissa. Ennen kuin seuraava puhuja saa puheenvuoron, haluaisin selvistää, että tänä aamuna suunnitelmassa Taylor sanoi, että USA on tehnyt jotakin virheitä, mutta haluaisivat, että me täällä EU:ssa myöntäisimme sen myös. Seuraavaksi ulkosuhdehallinnon pääsihteeri. Herra Dimo, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua puhua liian pitkään ja haluaisin edettää joitakin huomioita siitä, minkälainen poliittinen näköala avautuu näissä maissa, jotka ovat läpikäymässä tätä ilmiötä, jota kutsutaan arabikeväksi. Teen tämän siksi, että mielestäni komission jäsen Fyyle jo oikeastaan sanoi kaiken ja minulla on vain vähän lisättävää, joten ehkä hiukan minulta huomioita siitä, mitä tällä hetkellä näemme tapahtuvan näissä eri maissa ja ehkä joitakin suuntaviivoja, joita yritämme soveltaa, kun pyrimme ottaa yhteyttä ja vaikuttaa näihin eri poliittisiin toimijoihin. Ensinnä sanoisin, että mielestäni meidän täytyy, jos haluamme ymmärtää, mitä oikein tapahtuu, niin meidän pitää olla mahdollisimman täsmällisiä ja tarkkoja ja ymmärtää, että tilanne joka ikisessä maassa on varsin erilainen muista. Ja tämän takia mielestäni meidän pitää muistaa tämä jatkuvasti. Vaikka senkin takia pelkästään, että monilla näistä maista ei ole samanlaista poliittista historiaa tai samanlaisia poliittisia perinteitä. Ja silloinkin, kun puhuu muslimipoliittisista puolueista, niin ei saa, ei pidä sotkea asioita. Susnada Tunisiassa ei liity juurikaan muslimiveljeskuntaan Egyptissä. On ihan eri perinteet. Ei pidä unohtaa, että jossain vaiheessa Nada-johtajat olivat fasrist ristiriitaisissa suhteessa, suhteissa muslimiveljeskuntaan. Äh, tämä oli varsin pitkä konflikti ja liittyy juuri tähän asiaan poliittiseen islamiin ja, ja miten se liittyy demokratiaan ja mikä suhde Koranilla, pyhällä kirjalla pitäisi olla poliittisessa elämässä. Nyt pitää ymmärtää se, että emme aloita aivan uudelta kentältä vaan että on jo pitkiä keskusteluita käyty ja varsin suuria ristiriitaisuuksia on myös ollut vallalla. Jos yritämme tiivistää tilannetta tällä hetkellä, niin esittelen seuraavia luokkia tavallaan. Ensinnäkin näemme sellaisia maita, joissa vaaliprosessi on jatkunut ja jo tapahtunut, jossa uudet hallitukset ovat jo syntyneet näistä vaaleista. Siis Tunisia, Marokko tietenkin ovat näitä maita ne ovat jo hyvin pitkällä tässä prosessissa. Sitten sellaisia maita, joissa vaalit on pidetty, kuten Egyptin tapaus, mutta silti vielä ei ole uutta hallitusta. Ja kuten te tiedätte, me olemme vähän hankalassa siirtymävaiheessa, jossa asevoimat, Egyptin asevoimien täytyy löytää oikea tapa siirtyä vallasta syrjään ja antaa tämä valta sitten siviilihallitukselle. Ja me tiedämme, että keskusteluita käydään tällä hetkellä ja todetaan, että tähän saattaa mennä aika paljon aikaakin. Samoin olisi tällainen perustuslaillinen prosessi, joka lähtee siellä liikkeelle. Sitten kolmanneksi on maita, jossa hallituksen muutos on tapahtunut, mutta vaaleja ei ole vielä järjestetty. Jemen on tällainen, Libya toinen ja niin kuin voitte nähdä päivittäinkin tilanne on vielä jonkin verran epävakaa, vaikkakaan emme näe samantyyppisiä epätapahtumia tai epävakautta, kuten Syyriassa tai jossain määrin myös Bahrainissa. Tätä pitäisin seuraavana luokkana maita, joissa vielä on vallalla suurta epävakautta. Ja sitten viimeisenä ryhmänä maat, joissa odotamme muutosten tapahtuvan, niistä on jo ilmoitettu, mutta meidän pitää tarkastella tätä prosessia, joka kehittyy. Esimerkiksi Jordan on tällainen, sama koskee Algeriaa, koska vaalit tullaan järjestämään siellä ja Stefan tässä muistutti äsken siitä, että tarkkailija delegaatio lähetetään sinne ja tämä todennäköisesti aiheuttaa huomattavan muutoksen maassa. Tällainen maisema poliittisesti ajatellen edessä on. Ja jälleen kerran, kun puhumme Egyptistä tai Tunisiasta, meidän pitää jatkuvasti ottaa tämä huomioon. Viimeinen huomio vielä tästä. Kaikki ovat jossain määrin hämmästyneet siitä, minkälainen rooli Tunisialla on ollut ja miten poliittinen prosessi siellä edennyt, mutta pitää muistaa, että Tunisiassa on pitkät perinteet. Ehkä olette tämän unohtaneet, mutta presidentti Burkiba oli siellä ennen Ben Alia vallassa, vallassa ja ennen kuin ja Burkibata monet poliittiset tarkkailijat pitivät johtajana joka tavallaan seurasi Atatürkkiä Turkissa, koska hän pyrki saamaan aikaan tällaisen maallisen yhteiskunnan Tunisian. Ja yksi syistä Tunisian muutokselle on siinä, että siellä, ja miksi siellä keskustellaan tällä tavalla julkisesti, niin pitää ottaa huomioon se, että heillä on nämä pitkät perinteet naisten vapaudesta, poliittisesta debatista – maallistuneesta yhteiskunnasta. Me olemme tietysti moniakin puutteita todenneet tunnisessa olevan itsenäisyyden jälkeen tai siitä lähtien, mutta pitää silti muistaa, että tällainen perinne on olemassa ja ihmiset muistavat tämän. Ja se näkyy tässä julkisessa keskustelussa. Tämä on ensimmäinen kommentti. Niin sitten toinen huomio Luonnollisesti meidän toimintamme näissä maissa täytyy sovittaa täsmällisesti kyseisen maan olosuhteisiin ja ottaa nämä erot näissä maissa huomioon. Ja mielestäni me olemme menneet niin pitkälle kuin olemme voineet, kun olemme ottaneet askeleen toisensa jälkeen ja pohtineet, miten voimme reagoida näihin tapahtumiin sitä mukaan, kun näissä maissa tapahtui. Me aloitimme ensinnäkin tarjoamalla tukea vaaliprosessille ja perustuslailliselle prosessille. Tämä ta- tapahtui muun muassa Tunisiassa ja olemme ehdottaneet apuamme myös Egyptille ja olemme olleet läheisessä yhteistyössä myös Libyan kansalaisyhteiskunnan kanssa Benghazissa tapahtumien edetessä. Sitten toiseksi olemme antaneet apua kansalaisyhteiskunnan valmiuksien rakentamisessa ja kehittämisessä näissä maissa. Ja tässä asiassa käytämme eri välineitä, joita meillä on. Ensinnäkin vakausväline on tällainen käytettävä väline, mutta kun perustamme tämän demokratiarahaston, toivottavasti teidän avullanne, niin silloin tietysti aiomme käyttää tätä uutta välinettä täysin joka tullaan perustamaan. Sitten kolmas vaihe, kun meitä pyydettiin, niin tarkastelemme kaikkein kiireellisimpiä kysymyksiä, joita, joita väliaikaisviranomaiset meiltä pyytävät ja joissa pyytävät meiltä apua. Esimerkiksi Libya on tällainen. He ovat kääntyneet puolemme ja yksinkertaisesti pyytäneet auttamaan heitä kolmessa asiassa. Rajavalvonta, turvallisuussektorin uudistaminen ja sitten kolmanneksi kaikki asiat, jotka liittyvät median ja vi- viestinnän uudistamiseen. Me olemme olleet läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa näissä maissa, koska yksi piirre, joka tulee jatkuvasti esiin, on, että he todellakin haluavat muistuttaa meitä itsemääräämisoikeudestaan ja itsenäisyydestään. Ja en voi, emme voi sekuntiakaan ajatella niin, että me voisimme jotenkin sanella heille, mitä itse haluaisimme tehdä. Yhtenä esimerkkinä vain sellainen tilanne, joka nyt on edessä. Tämänhetkinen hallitus Libyassa pitää itseään väliaikaishallituksen, niin kuin tiedätte, vaalithan tullaan järjestämään ennen kesää. Tämän takia he pohtivat, missä määrin voivat pyytää tukea ja tilanteen arviointia siellä, koska he eivät halua millään tavalla yrittää sanella seuraajilleen ennalta joitakin päätöksiä, joten meidän pitää askeltaa erittäin varovaisesti, olla heidän kanssaan tiukassa yhteistyössä ja näyttää, miten pitkälle voimme mennä ilman, että me todellakaan vaikuta siirtymähallituksen jälkeisiin hallituksiin. Sitten seuraava vaihe, kaikkein tärkein vaihe, joka tietysti liittyy kaikkiin ehdotuksiin ja ajatuksiin, joita komission jäsen äsken esitteli. Kyse on pidemmän aikavälin toiminnasta, johon voimme ryhtyä. Tämä liittyy kauppaan, koulutukseen, ammattikoulutukseen, investointeihin. Ja niin kuin komissio äsken meitä muistutti, niin ja varmasti aikaisemmin tänä aamuna teille tästä puhuttiin. Tähän liittyy tämä task force-ajatus. Olemme aloittaneet tätä jo Tunisian yhteydessä. Se toimi varsin hyvin. Ja sama koski Jordanin, Jordania. Tässäkin Lady Ashton tulee menemään itse paikalle ja hän varmaankin tulee pyytämään teitä ehkä liittymään tähän delegaation niin kuin teitä Tunisian tapauksessa aikanaan. Ja sitten ajatuksena tässä on koota eri toimijat talouselämästä yhteen, jotta voidaan saada vauhtia talouselämään, koska mielestäni koskaan ei pidä unohtaa sitä, kun puhutaan poliittisesta tilanteesta näissä maissa, että tämän poliittisen näyttämän takana pääongelmana yleensä on taloudellinen tilanne. Nyt monet poliittiset toimijat Siksi siellä joutuvat kaikkein vaikeimpien haasteiden ongelmien eteen. Ajatelkaa vaikka Tunisia ja Egyptiä. Matkailu tähän mennessä se on päätulonlähteenä. Egypti ja Tunisia ovat menettäneet 30-50 prosenttia matkailutuloistaan. Ja meidän nähdäksemme me emme ole pystyneet vakuuttamaan turisteja palaamaan näihin maihin, joten näiden erityistyöryhmien kanssa voimme yrittää ottaa selvää, miten yksityiset investoijat, julkiset pankit, EBA ja muut voivat tulla mukaan ja miten voidaan auttaa heitä tässä läpimenovaiheessa. Sitten kolmas huomio, ja lopetan sitten puheenvuoroni tähän. Minkälaisia suuntaviivoja löytyy toimintamme takaa? Ja myös puhuisin hiukan asenteesta, joka, jonka pitäisi olla vallalla, kun pyrimme olemaan yhteydessä näihin eri poliittisiin toimijoihin. Meidän pitää ymmärtää, mitä maissa tapahtuu, ja kyseisissä maissa edessä on aivan uusi poliittinen tilanne, yleensä aina tavallaan teemme jonkinlaisen karikatyyrin islamista versus demokratia. Tällaista puhutaan paljon. Mutta tähän liittyy jotakin suurempaakin, joka meidän pitäisi pystyä ymmärtämään. On kyseessä uusi kansalaissukupolvi, joka tulee poliitsenämään mukaan. Ja heillä on aivan uusi asennoituminen ja henki kuin aikaisemmilla. He ovat internetajan nuoria ja ihmisiä, heillä ei ole minkäänlaista perinnettä taakkanaan, ja he ovat yleensä varsin fiksua porukkaa Tunisessa Egyptissä vieläkin pohtivat sitä, tekevätkö he yhteistyötä uusien poliittisten voimien kanssa vaiko ei. Ja he ovat tällainen vo- inhimillinen voimavara, josta on tulossa tavallaan ongelma näille voimille, koska he eivät tiedä, miten he tulevat suhtautumaan. Ja kun tällaista keskustelua käydään esimerkiksi muslimiveljeskunnassa, tai siellä pohditaan sitä, pyytävätkö heitä poliittisia puolueita tukeutumaan tiukasti Koranin periaatteisiin, vai pitäisikö heidän tavallaan avata puolueiden ohjelma myös muille ihmisille, jotka eivät ole ehkä täysin samaa kuin he, Tähän liittyy myös koko kysymys siitä, pystyvätkö he houkuttelemaan uuden sukupolven edustajia mukaan heidän poliittisen liikkeensä vaiko ei. Ja tämä on selvää, kun puhuu nuorten kanssa Tahir Aukiolla tai, Aukiolla tai nuorten tunisialaisten kanssa. He miettivät, mitä oikein kannattaisi tehdä. Ja tämän kaiken takana, tämä on toinen tärkeä kohta. Tämän uuden demokratian takana, jota näissä maissa ollaan rakentamassa, niin takaa löytyy myös tällainen modernin nykyaikaisen valtion rakentaminen, joka sitten pystyisi, niin kuin äsken sanoin, hallinnoimaan ja hoitamaan uutta taloutta, jota kaikki siellä tarvitsevat, kun asiat etenevät, joten ongelmat ovat valtaisia. Pitää rakentaa moderni valtio, demokratia ja hitaasti siirtyä kohti maallisempaa lähestymistapaa näissä kysymyksissä. Ja tietysti niin kuin komissaari Fyyle sanoi, niin meidän EU:ssa täytyy pystyä puhuttelemaan näitä ihmisiä avoimesti ja myös seurata valppaasti, mitä siellä tapahtuu, mutta myös ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu, on jotakin aivan uutta verrattuna siihen, mitä ennen minun ollut tilanne. Nyt puhuin kyllä aika pitkään ja pyydän anteeksi ja kiitän huomiostanne. Merci, <clears throat> monsieur Vimon. Eh, Kiitoksia, herra Vimon. 12 puhujaa on tällä listalla, joten pyrin, että saatte puhua yhtä pitkään kuin tällä tänä aamuna. Kaksi minuuttia siis ensimmäinen henkilö on herra Gapes, Iso-Britannian huoneesta. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kysyisin vain kysymyksen. Miten voidaan huolehtia siitä, että työmme ulkosuhdehallinnossa on koordinoitua sen työn kanssa, jota yksittäiset kansalliset hallitukset tekevät? For this excellent question. Kiitos tästä oikein hyvästä kysymyksestä. Seuraavana Rova de Keiser. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Sekä herra Fyle kuin herra Vimo muistuttivat molemmat siitä, kuinka tärkeää on talouden puolen toiminta, jotta voimme tukea näitä vallankumouksia. Se, mitä voimme tehdä talouskehityksen alalla tänä päivänä, on varmastikin se, että pidetään kaikkien radikaaleimmat islamistit kaukana – Sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja köyhyys on mahdollistanut näiden radikaaliryhmien olemassaolon. Islam, islamissa yleensä on suurta joustavuutta ja sopeutumiskykyä, jonka olemme kyllä nähneet. Ajattelen tässä esimerkiksi Palestiinaa, jossa vaali luettelo tavattiin, jotkut tuli olivat hyväksyneet kristittyjä listoilleen, koska he halusivat tämän tyyppisiä koalitioita. Että meidän pitää olla hyvin varovaisia. Herra Fyylä, kävitte Marokossa näissä taloudellisissa puitteissa toitte hyviä ja vähemmän hyviä uutisia. Ja muun muassa se, että parlamentti oli hylännyt kalastussopimuksen voimme, voisinko nyt ihan suoraan kysyä, kuinka, tämä, kuinka tähän suhtauduttiin ja millaista jatkoa tähän voidaan odottaa. Pystyttekö avaamaan keskustelua Länsi-Saharasta? Sehän oli takana tässä kalastussopimuksen hylkäämisessä. Sitten toinen kysymys herra Vimonille pikemminkin. Emme ole ollenkaan puhuneet tänään Syyriasta, Uusia talouspakotteita EU on antanut, mutta täällä on aikamoinen kakofonia käynnissä. Arabisuunnitelma on hylätty. Katar on sanonut, että olisi lähetettävä arabijoukkoja Moskovaan juuri Damaksoksen kanssa allekirjoittanut 36 äh, äh, sotilaskoneen ostamisesta. Mikä on EU-politiikka kaikessa tässä sopassa? On totta, että aika epäselvältä tämä näyttää riittää. Eks. Kiitoksia Rova Dikkaiser. Seuraavana Dilara Kreikasta. Πάρα πολύ. Ε, η Ευρώπη, σύμφωνα με αυτά που είπατε και ακούσαμε και νωρίτερα. Kiitoksia puheenjohtaja. Ottaen huomioon se, mitä täällä on nyt sanottu aikaisemminkin, on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni on läsnä. Tässä asiassa puhutaan eurooppalaisesta rahoituksesta, naapuruudesta, puhutaan demokratian kehittämisestä tai edistämisestä, kutsutaan sitä, miksi kutsutaan, on erittäin tärkeää, että autamme demokratian kokoistamista ja muutoksia. Valta on saatava kansalaisten käsiin. Nyt me puhu ainoastaan tämän Euroopan taloudellisesta tuesta, vaan minun mielestäni puhumme valtavista investoinneista, joiden myötä EU Euroopasta tulee tärkeä toimija etelän naapurustosta. Se on meidän pitkän aikavälin intressimme. Meillä pitää olla tärkeä rooli myös kansallisena par- parlamentteina ja eurooppalaisena parla- Euroopan parlamenttina tässä asiassa. Sitten haluaisin sanoa asian, jonka jo totes, totesikin herra Leon aikaisemmin olen kiitollinen siitä, että olette läsnä olevalla komission sen te sanoitte, että Euroopan parlamentilla on valtava vastuu, kun ajatellaan vakautta tällä alueella. Tämä pitää täysin paikkaansa. Siksi YK on yleiskokouksessa eurooppalaisen diplomatian kautta on taattava se, että yhdistämme voimamme. Kyllä tämä on mahdollista. Tämä on kyllä aivan elinkelpoinen vaihtoehto. Ei kaikkien maiden tarvitse investoida, mutta tarvitaan rauhaa ja demokratia on vahvistettava tällä alueella. Kiitoksia. Next speaker, señora Gomez. Sitten Rova Gomez. Thank you so much, Mr. President. I'd like to ask... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komission Yleltä, niin kuin kollegani Kaiser, hän kysyisin Marokosta ja läntistä Saharan alueesta. Tänään ulkoisen valiokunnassa hyväksyimme mietinnön. Marokosta ja miten se on edistyneemmän aseman. Ja vastuuhan kuuluu tavallaan molemmille puolille. Ja haluaisin pyytää teitä puhumaan läntisestä Saharasta siitä, miten se vaikuttaa alueelliseen yhteistyöhön Marokon ja Algerin välillä, miten tämä vaikuttaa myös muihin naapurimaihin, Tunisiaan, Libyan. Mitä tulee sitten vaalitarkkailu lähetystöön, niin nythän tällaiset kriteerit hyväksytty standardinomaisesti äh, tunnisen korvallisten herra Vim. Tietysti on tärkeämpää kuin koskaan Libyan kohdalla puhua yhtenäisesti EU-ssa, eikä antaa kansallisten äänin nostaa esiin. Minua hiukan hämmästytti, että kukaan ei ole julkisesti puhunut EU-sta – siitä, että presidentti Bashir vieraili Libyassa. Voisitteko ainakin yksityisesti antaa selkeän viestin kansainvälistä Libyan velvoitteista koskien oikeutta? Tämä on tärkeä myös Libyalle, koska se, ja haluaisin myös sanoa muutaman sanan Baranien sitä on, tultu, on saatu varsin ristiriitaisia tietoja, haluaisin puhua tästä. Sama, sama koskee Jemeniä siinä mielessä, että Asala voi, tai presidentti voi päästä maasta pois. Onko se mahdollista? Senora Gomez, eh, Mr. Durkan. Kiitoksia sitten Irlannista, herra Durkan. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella puhujia, sekä aamupäivän että iltapäivän puhujia ja kiitelee, että asiat nähtäisiin vähän eri valossa, niin monet ihmiset näkevät arabikevään uhkana. Minä haluaisin nähdä sen haasteena, joka on esitetty EUlle, erityisesti nykyaikoina, kun Euroopan unionissa on muutakin pohdittavaa, niin tämä on nyt todella testi siitä, mitä EU voi tehdä merkityksellisesti myönteisessä hengessä, niin että ei pakoteta, vaan kannustetaan niin, että käytetään diplomatian kaikkein hienoimpia keinoja, jotta voidaan esittää Euroopan unionin naapuruusprojektia tavalla, joka ei ole mitenkään uhkaava. Tämä olisi todella merkittävää työtä, jota tänä aikana voisimme tehdä. Samalla meidän kaikkien on tunnustuttava se, että yhden henkilön demokratia – ei sovi kaikille ja meidän kaikkien on tunnustettava, että sen jälkeen kun on tarkasteltu uudestaan, niin jälkikäteen on muutosten jälkeen aina niitä, jotka pyrkivät maksimoimaan tai luomaan lisää epävakautta, jotta he pääsisivät ehkä omiin tavoitteisiinsa. Tämä on pidettävä aina myös mielessä ja pyrittävä huolehtimaan siitä, että kaikki mitä unioni voi tehdä, tehdään yhdessä, niin kuin joku toinen puhuja täällä jo mainitsi. On hyvin, hyvin tärkeää, että unioni toimii yhtenäisenä. Toimii nyt ja tulevaisuudessa myös ja maalaa tällaista myönteistä kuvaa. Kiitos. Äh, Mr. Lansdorf. Kiitoksia herra Dörkhän, sitten herra Lambsdorff. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olisin edeltävän puhujan Irlannin kollegan kanssa ihan samaa mieltä. Kysymykseni tai oikeastaan kaksi kysymystäni. Yksi herra Vimonille, toinen herra Fyylelle. Herra Vimo, tehän olitte Washingtonissa lähettiläänä ennen kuin teistä tuli ulkosuhdehallinnon pääsihteeri. Olitte Ranskan tasavallan lähettiläs ja matkanne nyt Pohjois-Afrikkaan. Oletteko sitä mieltä, että käsitys Euroopasta on muuttunut siellä pääkaupungeissa. Tarkoitan nyt edellä Eurooppaa, en Euroopan unionia. Esimerkiksi presidentti Sarkozy, joka voimakkaasti ajoi muutoksia Libyassa sillä välin, kun amerikkalaisilla oli hyvin varovainen, tietoisesti varovainen rooli tässä. Näettekö nyt uuden poliittisen roolin Euroopalle Välimeren alueella? Samantyyppisesti kuin Eurooppa näkyy ja Balkanilla. Komission jäsen Fyyle, teille kysyn englanniksi tätä, koska halusin siteerata, kun sanoitte puheenvuoronne lopuksi jotain mielestäni melko paljastavaa, kun puhuitte diplomatian hienouksista ja sanoitte, että toivotte, että Välimeren unioni voi lähteä pian toimiin identifioimalla projekteja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä voidaan tehdä nyt tämän putiikin sulje, sulkemiseksi, kun tässä ei ole mitään hyötyä? Vimon tekee tätä työtä ulkosuhdehallinnossa. Jos työ ei ole vielä alkanut, vaan vielä pitää identifioida niitä hankkeita, niin työt voidaan yhtä hyvin tehdä tällä toisella. Kiitos. Äh, Kiitoksia sitten herra Ναυιτούν Kyprokselta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen herra Füle sanoi, että tästä alkaen Euroopan unioni ei tule tukemaan ei-demokraattisia järjestelmiä ja tullaan täysin kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tietenkin meidän on harjoitettava vähän itsekritiikkiä. Kymmeniä vuosia olemme tehneet yhteistyötä muiden kuin demokraattisten järjestelmien kanssa. Jotta tämä kanta olisi uskottava, sitä pitäisi tukea uuden politiikan. Puhutaan Egyptistä, Tunisiasta. Nyt valitettavasti mikrofoni meni pois päältä. Meidän on puhuttava myös Syyriasta, joka on joutunut verilöylyn keskelle. On olisi puhuttava myös Kuvaitista. Nämä ovat auktoritäärisiä järjestelmiä. Lopussa viitattiin myös vuonna 1989 vallankumouksiin entisessä Itä-blogissa. Nämä vallankumoukset ovat hyvin erilaisia. Ei voida taata demokratiaa pelkillä demokraattisilla vaaleilla. Oikeudenmukaiset vapaat vaalit yksin eivät takaa demokratia näihin maihin. On olemassa vaara, jonka mukaan näitä vaaleja käytetään välineenä islamistien vallan vahvistamiseksi, aivan kuten näimme esimerkiksi Iranissa Shahin kaatuessa. Kiitoksia. Uh, Mr. Rosek. Kiitoksia sitten herra Rosek. Thank you, Chairman. Our friends from national... Kiitoksia puheenjohtaja. Kansanparlamenttien kollegat korostavat yhteistyötä. Sitä tarvitaan EU-toimielinten tasolla. Yhteistyötä tarvitaan tietysti myös kansallisten hallitusten tasolla, mutta haluaisin laajentaa tätä yhteistyötä, koska Arabin vallankumoukseen liittyvät tehtävät ovat niin valtaisia, että mikään maa yksin tai instituutio ei voi yksin hoitaa minun kysymykseni koskee maata, jonka vaikutusalueella kasvaa päivässä toiseen, niin, ja tarkoitan Turkkia. Me olemme yrittäneet integroida Turkin EU-hun. Turkki käy läpi tätä laajentumisprosessia, joten kysymykseni kuuluu, kuinka teemme yhteistyötä nä- tässä konkreettisessa asiassa Turkin kanssa? Suurimmalle osalle arabimaita Turkki on roolimalli. Turkissa toteutuvat ihmisoikeukset, kansalaisoikeukset, suurempi demokratian määrä, varsin tehokas hallinto, oikeusvaltioperiaate, talouden kehitys ja nämä ovat näitä tavoitteita, joihin vallankumouksessa pyrittiin. Enemmän demokratia, ihmisoikeuksia, tuloksellisempaa hallintoa, mutta Taloustilanteen parantuminen tietysti ja elintason pitäisi myös parantua. Ja te, tässä mainittiin Egypti ja Tunisia ja matkailu tulee menestykset, kun tarkastellaan vaikka reservejä Egyptissä, on 50 miljardia, ja nyt on vain 10 miljardia. Jos tilanne jatkuu tässä muodossa, niin kesään mennessä Egypt on suurin piirtein vararikossa, joten kysymykseni kuuluu, mitä aiomme tehdä, jotta voisimme auttaa näitä maita saamaan aikaan tehokkaamman hallinnollisen, äh, taloudellisen hallinnon ja miten voimme lisätä keskeistä kauppaa ja niin edelleen. Kiitos. Mr. Rocek, Mr. Eh... Äh, kiitoksia herra Rocek. Sitten Kofoke Tanskasta. Äh, mange tak, og tak for gode oplæg. Paljon kiitoksia. Kiitos näistä alustuksista. Minä olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa paljon enemmän. Napruspolitiikassa ei ehkä aina ole toimittu riittävästi. En tarkoita ainoastaan union puolelta, vaan myös jäsenvaltioiden. Kaikkien pitää olla tässä mukana. Ja pitkän aikavälin toimista nyt pitää puhua poliittisen kulttuurin rakentamisesta, sen tukemisesta – meidän on tuettava demokraattisia voimia, jotka vielä hakevat paikkaansa näissä yhteiskunnissa. Mutta herra Vimon puhui myös taloudellisesta kehityksestä. Siihen suhtaudutaan kyllä vakavasti EUn puolelta. Selvä se, että jos talousuudistuksia ei saada liikkeelle esimerkiksi Egyptissä, sotilaiden käsissä on suuri osuus taloudesta. Jos ei tästä päästä eteenpäin, niin kansalaiset kyllä pettyvät pahan kerran. Ja silloin saattaa käydä niin, että kaikki demokratiatavoitteet jäävät syrjään. Joten tärkeää on se, että ajetaan naapuruspolitiikkaa, josta saa jotain irti, mutta miten voidaan huolehtia siitä, että talousuudistukset todella toteutuvat? Se järjestelmä, joka monissa arabivaltioissa on, esimerkiksi Egyptissä. Siellä sotilasvoimat pitävät myöskin ohjaa käsissään. Miten talous saadaan liikkeelle? Ei se ehkä riitä, että tuemme uudistuksia. Meidän pitää huolehtia siitä, että kansalaiset hyötyvät taloudesta. EUhan ei voi yksin toimia Egyptissä yhdessä Yhdysvaltain ja muiden kanssa, mutta onko toiveita, että näin käy? Kiitos puheenjohtaja komission jäsen pääsihteeri. Todella kattava luettelo monista tehtävistä, jotka on hoidettava. Mutta mitä välineitä meillä on käytössä? Euroopan unioni itse valitettavasti ei ole ihan parhaalla mahdollisella tolalla. Jos katsotaan, mitä kaikkea meillä on tehtävänä, mitä täällä tapahtuu, niin emme ole ehkä ihan esimerkkejä kaikilla aloilla – näille uusille valtioille, niiden muodoille ja demokratialle arabivaltioissa. Jos katsotaan Yhdysvaltoja, siellä on vaalitaistelu täydessä käynnissä. Jos katsotaan republikaanien ehdokkaita, niin kyllä se on mielenkiintoista katsottavaa, mutta mitähän siellä oikein tarvotaan, tule, tarjotaan, tuleeko siellä vielä vakavasti otettavaa puhetta. Tämä minua huolettaa. Jos katsotaan sitä, mitä Egyptissä, Tunisiassa ihmiset tarvitsevat, leipää ensimmäisenä – lyhyellä aikavälillä leipää työtä, mutta keskipitkällä aikavälillä on myöskin nähtävä jotain tulevaisuuden näkymiä. Toiseksi vapaus. Nyt olisi ehkä liian varhaista arvioida Egyptin vaaleja sana, että tässä mennään suuntaan tai toiseen, mutta ihan selvää on se, että aloitteen tekijät tässä prosessissa Egyptissä eivät varmaankaan hyväksy sitä, että tässä lähdetään nyt keskiaikaisiin fundamentalistirakenteisiin, joten mitä ohjelmia EU:ssa nyt on, jotta voidaan kohdennetusti tehdä yhteistyötä nuorten kanssa, saada nuoret mukaan, ja että valtiota rakennettaessa myös voidaan tehokkaasti olla työssä mukana. Mainitsittekin jo sen, että ei nyt lähdetä siirtomaavalta tapaan vaan siis tasavertaisina kumppaneina, mutta kiitos joka tapauksessa teidän puheenvuoroistanne. Lorfel, Äh... Edustaja Kaiser Dolfer, sitten Rova Flotra. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että tietenkin on esitettävä näitä kysymyksiä, jotka koskevat taloudellista ja sosiaalista kehitystä, mutta näin kyllä, että tässä on ansa avautumassa, johon saatamme kaikki astua. Ne olisi aika ristiriitaista, jos näin kävisi, jos ajatellaan vaikka Tunisia hyvin kauan. Olemme pitäneet salassa ihmisen tai olemme jättäneet syrjän ihmisoikeuskysymykset ja sanoneet koko ajan, että Tunisia on taloudellinen ihme. Nyt olisi hauskaa, että emme löytäisi taas yhtä uutta hyvää syytä jättää syrjään oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksiä. työttömyyden, taloudellisen ja sosiaalisen toivottomuuden nimissä. Se, mitä näissä vallankumouksissa ilmaistaan, on, että nämä oikeudet kuluvat kaikille, ne ovat jakamattomia. Kaikkihan olemme tämän oppineet koulussa, mutta nyt se on opittu. Nämä ovat jakamattomia yleismaailmallisia oikeuksia. Kyllä meidän pitäisi koittaa pitää tämä aina mielessä. Sitä ei pitäisi koskaan unohtaa, koska olisihan se aika ihmeellistä, jos tämä taloudellinen ihme Tunisiassa muuttuisikin taloudelliseksi mm, suoksi ja jälleen kerran epäonnistuisimme tässä. Olen aika perusteellisesti keskustellut tästä asiasta komissio tuon EUn e Tunisian valtuuskunnan kanssa. Tämä asia ei ole mitenkään helppo täytäntöön pantava, enkä ole ollenkaan varma, että pystymme organisoimaan tätä ja profiloimaan tätä kunnolla jotta näihin haasteisiin onnistuisimme vastaamaan. Annan esimerkin. Tunisiassa on nyt tämä perustuslaki säätävä kokous kutsuttu koolle. Se edellyttää mm, rakenteita ja palautetta kansalaisyhteiskunnalta. Hallitus on perustettava ja toivon, että tulee uudistuksia oikeusjärjestelmään, poliisijärjestelmään ja lehdistöön Euroopan unionilta olisi nyt hyödyllistä voida tukea tätä kokonaisvaltaista strategiaa, lainsäädännöllistä työtä ja sen sisältöä kansalaisyhteiskunnan mukaantulomekanismia, kansalaisyhteiskunnan tukemista ja sitten niitä perustuslaillisia osia. Ja loppujen lopuksi meidän toimemme EUna tulee olemaan järkevä, sillä tulee olemaan ratkaiseva vaikutus, jos pystymme nämä kaikki asiat niveltämään toisiinsa. Tänä päivänä Tunisiassa, Tunisissa on rahoitettu useita hankkeita, vakaushanketta, kehitystä, demokratia ja niin edelleen. Ja jokainen toimija on siellä vähän yksin omien hankkeidensa kanssa. Nyt meidän on todella autettava näitä jo, tiimejä. Tämä on hyvin monimutkainen työ. Olisi autettava, että he saisivat määriteltyä muutaman toimintalinjan strategian, joiden ympärille voidaan koordinoida näitä hankkeita niin, että siihen saadaan mieltä. Ei ole kyse siitä, että ollaan jonkun dem, ollaan vaativampia demo, demokratiapyrkimyksissä olevan maan kanssa, jossa on diktatuuri. Me, meidän pitää olla johdonmukaisia. Me emme olleet sitä aikaisemmin. Haluaisin korostaa sitä vielä olen pääsemässä aivan loppuun asti. Tämä on tietenkin vähän teknistä, mutta tämä on todella ratkaiseva. Jos haluamme onnistua kentällä, meillä pitää olla sellaiset tiimet, jotka toimivat, joilla on keinot toimia. Se myös merkitsee lisää rahaa, koska Tunisiassa no, ei ole enää keinoja. Eikä pidä toimia liika, liian erillään kukin oman hankkeensa perussa parissa sekä ulkosuhdehallinnossa että komissiossa olisi nyt löydettävä koordinaatiota yhden strategisen linjan ympäriltä, niin että meillä olisi ratkaisevaa tehokasta toimintaa. Tämä on tärkeää. Kiitoksia Rava Flotre. Pyydän teitä pitämään kiinni puheajoistanne, koska valitettavasti herra Vilmo Vimonin on lähdettävä täältä kello 16.30, eli meidän olisi päätettävä keskustelu 16.20 niin, että hän ehtii vielä vastaamaan täällä vielä herra Dalmagne Belgiasta. Pöhän puhemies Buse, Romero, Benarafatum, Mayer, Crocetta ja Vergia. Dalmania, Belgian parlamentti. Ah voilà. Merci beaucoup, merci pour votre... votre... Kiitoksia, kiitoksia kutsusta tulla tänne salina. Kiitos myös aikaisemmista esityksestä. Minulla on kolme huomiota. Ensinnäkin tämä suuri huoli tällä hetkellä Euroopassa liittyy siihen, että vapauksien kevästä ei tule tällainen vapauksien, vapauksia murhaava talvi. Tietysti hyviä uutisia on tullut, niistä on puhuttukin täällä ja eilen saimme sitten huoneen uutisia Tunisissa. Tiedetään, että on jotakin tunisilaisia kyliä, jotka ovat nyt salafistien vallassa. Ja minä todellakin vetoaisin sen puolesta, että Samalla, kun tällaista suurta talousta yhteistyötä on, sehän on aivan välttämätöntä käydä myös vahvaa poliittista dialogia. Ei voida, että tulemme auttamaan demokratian rakentamisessa ja sitten yhtäkkiä tänään pyytäänkin, että sulkisimme silmämme näiltä äh, väärinkäytöksistä vapauksien kohdalla. Tässä erityisesti eurooppalaiset arvot ovat tärkeitä tässä dialogissa, jota voidaan käydä poliittisissa yhteyksissä, yhteyksissä. Toinen huomio on kyse sitten taloudellisista hankkeista tai kansalaisyhteiskuntaan liittyvistä hankkeista. Tärkeää on, että luodaan yhteyksiä, tehdä asioita yhdessä Taloudellisesti ajatellen meillä on yhteisiä haasteita energiakysymyksissä, ympäristökysymyksissä, maatalouden, maatalouteen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi välttämätöntä yhdessä ryhtyä suurin energiahankkeisiin välimeren ympäristössä. Sama koskee kansalaisyhteiskuntaa. Mielestäni pitää sotkea näitä kansalaisyhteiskuntaa toisinsa ja toimia niin, että täkäläiset järjestöt, mitä ne järjestöt ovatkin, kulttuurin tai urheilun liittyviä, voisivat olla yhteyksissä kansalaisyhteiskuntaan maissa, jotka nyt ovat rakentamassa demokratiansa. Näinhän olemme tehneet keskeisen, keskisen Euroopan kanssa. Se toimii varsin hyvin ja ihmisten pitää mielestäni voida kiertää Euroopan ja arabimaiden välillä ja yhdessä ryhtyä erilaisiin hankkeisiin. Sitten lyhyesti naisista, koska tietenkin hekin ovat vaaranalaisessa asemassa joissakin maissa. Monet heistä olivat mukana barrikaadeilla. Nyt ei saa toimia niin, että uskonnollinen suvaitsemattomuus palauttaa heidät taas keittiöön. Meillä pitäisi olla erityisiä ohjelmia, jotka kohdentuvat juuri tähän asiaan naisiin. Ja lopuksi, mitä tulee vaalitarkkailuun, silloin tällöin seuraan tällaisia vaalitarkkailulähetystöjä ja mielestäni toimivat varsin ammattimaisella tavalla komissiosta. Ainoa ongelma on, että aina ei oteta sitä poliittista oppia hyväksi, ei oteta sitä vaarin. Esimerkiksi mitä Kongossa tapahtui, loistavaa työtä tehtiin, mutta mitään poliittista johtopäätöstä ei tullut. Jos tällaisen tarkkailuun ryhdytään, niin pitää myös käyttää niitä kokemuksia hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Nyt joudun todella rajoittamaan puheajan puolentoista minuuttiin, koska muussa tapauksessa emme ehdi kuulemaan herra Vimonin vastauksia. Arva Brenner. Thank you a lot. Um, you know... Kiitos. Pidän aina häiritsevänä sitä, että puhutaan uhkista jatkuvasti. Meidän pitää vain tehdä enemmän työtä. Tämä on se viesti. Meidän pitää tehtävä paremmin työtä, enemmän työtä ja tehokkaammin. Ja muuten viimeisen kommentin liittyen. Nyt puhutaan ei ainoastaan eurooppalaisista arvoista, vaan universaaleista. Jos nyt sanotaan, että tuomme teille Euroopan arvoja, niin kyllä ovi suljetaan enää edestä heti. Meidän pitäisi puhua yleismaailmallisista arvoista ja puolustaa niitä mahdollisimman uskottavasti. Very brief comment. I think... Ihan lyhyt kommentti. Uudet välineet ovat melko hyviä, mutta en ollenkaan näe sitä, että olisi tarkasteltu uudestaan jo suunniteltujen varojen käyttöä. Ei uusia suunnitelmia toimintaohjelmille. Tämä on vähän hidasta, enkä näe oikein muutoksia Algeciassa, Jordaniassa ja muualla. Meidän pitää suhtautua todella kriittisesti. Egyptistä vielä meidän pitää olla kriittisempiä kuin aikaisemmin, koska tulevaisuudessa joudumme todennäköisesti kritisoimaan. Jos emme kritisoi nyt, niin meillä ei ole uskottavuutta puuttua asioihin myöhemmin. Eli jos haluamme voittaa, uskottavuutta on toimittava nyt. On todella ikävää lukea Egyptin kantoja, että nyt ei kannata huolestua siitä, mitä sotilasvoimat tekevät ja niin edelleen. Miten tällaista viestiä voidaan esittää? Meidän pitää olla kyllä paljon kriittisempiä. Olin yllättynyt, herra Vimo. Vimo puhui täällä tästä demokratiarahaston välineestä. Olen sitä tyytyväinen. Busek. Kiitoksia sitä puhemies Busek. Uh, Mr. Chairman, welcome to the European Parliament. Uh, tervetuloa parlamenttiin. Kiitän myös puhuja yleensä. Tiedän, että me pyrimme saamaan vakautta ympäröivään alueeseen, vaikutamme demokratian solidaarisuuteen, hyvinvointiin. Pari kysymystä lyhyesti solidaarisuudesta. Susan pakolaisleiri. Olemmeko me EU-ssa valmiita? Tämä on hyvä tilaisuus minulle, koska kansallisten parlamenttien jäsenet ovat nyt meidän kanssamme mukana. Tämähän kuuluu myös jäsenvaltioiden vastuulle. Olemmeko valmiita auttamaan Tunisiaa 3600 pakolaista, joilla ei ole tietä takaisin kotiin. Olisi hieno solidaarisuuden merkki koko Pohjois-Afrikalle, ei vain Tunisialle. Olen tästä keskustellut paljon Tunisian pääministerin kanssa kaksi ja puoli, puoli, puoli kuukautta sitten. Minä itse vierailin kyseisellä leirillä. Sitten toinen kysymys demokratiasta. Sen rakentaminen ei ole mitään helppoa. Tiedämme sen keskeisestä Euroopasta toimielimet, prosessit. Tämä on suuri haaste naapurimaissamme Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhdessä Euroopan komission kanssa. Pitäisi laatia tällainen mm, opintopäiväohjelma, että voisimme vierailla näissä parlamenteissa Pohjois-Afrikassa ja lähi tarvitsemme suun, toimintasuunnitelman tästä asiasta komissiolle. Kiitoksia sitten edustaja Romero. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kysyä herra Fyvelältä ja Vimonilta, mitä komissio voi tehdä auttaakseen demokraattisen opposition mukaan tulee Syyriassa? Kuinka voitaisiin jarruttaa tätä asevarustelua, jolla valmistaudutaan sotaan. Voimmeko auttaa demokraattisen opposition rakentumista? Toinen kysymys. Kuinka voisimme vahvistaa Arva Flotren puhumien mukaan yhteistyötä Tunisian kanssa ja seurata tiiviisti siellä tapahtumia ja vahvistaa tiimejä, koska tämän mallin onnistumisen kautta voidaan karkottaa islamismia, joka saattaa muodostua kapinallisten diktatuurista. Meidän olisi siis vahvistettava Tunisiassa olevia joukkoja. Tässä voi toimia komissio ja parlamentti, ja näin voitaisiin vahvistaa läsnäoloa Tunisiassa mukaan lukien riittävä taloudellinen tuki. Edelleen kolmas kysymys. Onko komissiolla strategiaa etelän maita varten? jotka nyt ovat joutuneet hankalan tilanteeseen, kun kauppa vapautuu. Onko sellaista strategiaa, joiden kautta nämä etelämaat voisivat päästä eteenpäin? Espanja, Espanjan eteläosa, Italia ja Kreikka, nämä kaikki maat, niiden maataloutensa, elintarviketeollisuutensa joutui kärsimään vahvoista, eh, voimakkaista vaikutuksista. Oletteko ajatelleet tätä? Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni on komission sen fyylille. Puhuitte Erasmus Mundus paikkojen kasvusta. Tässä on kuitenkin varoitettava jäsenvaltioita viisumeista, jos ollaan ohjelmassa eikä viisumeita kuitenkaan ole ohjelman toteuttamiseksi. Tämähän on aivan uskomatonta ja syö uskottavuutta. Yksi kysymys Algeriasta. Algeria on erittäin tärkeä maa, se on keskeinen toimija alueella. Kävin Algerissa Magrebin valtuuskunnan mukana lokamarraskuussa. Enkä todella ymmärrä, että sanotte, että te olette ylpeitä siitä, että Algerian viranomaiset kutsuivat teidät. Miksi? Kun Tunisiassa demokratian tuulet puhalsivat, presidentti Bouteflika halusi muuttaa tilanteen. Ja hän sanoi, että oho, nyt pelkin ryhtyä hommiin. Ja hän, on, hän pyrki muuttamaan perussopimusta aloittain laista, jotka hyväksyttiin kansalliskokouksessa, mutta siellä oli samat henkilöt kuin aikaisemminkin. Mitään muutosta ei ole. Ne, ovat, ne jotka olivat aikaisemmin, tulevat nyt muut, tuovan, tuomaan näitä niin sanottuja uusia lakeja. Kolme on hyväksytty, ne äh, tekevät lopun vapaudesta. Täällä on äh, yhteisöjä, puolueita ja mediaa koskevat lait hyväksytty. Nämä ovat aivan keskeisiä lakeja kansalaisyhteiskuntaa varten. Kun kävin Algerissa, tapasin virallisten tapaamisten ohella useita kansalaisyhteiskunnan edustajia, eivätkä ole ollenkaan vakuuttuneita siitä, että, on, ole, että olisi olemassa halua todellisiin muutoksiin. Siellä parlamentin jäsenet ovat aivan näitä samoja. He kuitenkin haluavat uudistuksia ja sanovat niin, kuinka te voitte olla ylpeitä. Helmikuussa käytte kuulemma Algerissa. Toivoisin, että kuulisitte siellä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Millaiset takia tänne teille siitä, että tulee ole, tullaan järjestämään demokraattiset vaalit tässä tilanteessa, jonka kuvailin. Vuosi 2012 on tärkeä vuosi Algerialle. Se on 50 itsenäisyyden vuosi. Ensimmäinen väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja Hatamas on kirjoittanut kirjan Konfiskoitu itsenäisyys. Tästä käydään keskustelua Algeriassa. Onko meidän itsenäisyytemme riistetty? Minun mielestäni meidän pitää olla johdonmukaisia. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Enemmistö Euroopan parlamentissa ja länsimailla muutenkin pyr- piti parempana tällaista arabimaiden rajoittavan politiikka ja pyydettiin yllä hyviä suhteita diktaattoreiden, autokraattien kanssa, Benalin ja Mubarakin ja muiden kanssa. Ja tämä parlamentti, kun niin kuin muutkin parlamentit oli, oli poissa näistä vallankumouksista, vallankumouksista joissa pyydettiin yli, yleismaailmallisia oikeuksia samaa kieltä, samaa kieltä kuitenkin on kuitenkaan ilmestynyt. On totta, että vaikka uskonnollisuus ei näkynyt tuolla kadulla, niin nyt näemme kyllä, että kaikissa maissa vallankumous on päättymässä islamismin ja salafismin voittoon. islamismi voittaa, mutta liikkumattomuus myöskin. Pelkäänpä pahoin, että Saudi-Arabian ja Bahrainin kohdalla EU e haluaa pitää hiljaista matala profiilia. Siellä on sotilaallisia poliittisia ongelmia, mutta meillä ne eivät ole olemassa. Marokko otetaan esimerkiksi. Siellä on juuri pidetty vaalit. 25 prosenttia oli osallistumisprosentti, siis 25 prosenttia. Ja osa Länsi-Saharasta on laittomasti Marokon valtaama. Ja tämä otetaan kuitenkin esimerkiksi. Kysymys kuuluu, olemmeko oppineet jotakin? Señor Meyer, señor Kiitoksia Meijer, sitten Crocetta. Eh, prima questione, il Qatar. Sinnekin Katarista. Katarissa on myös sotilallinen hyökkäys tehty. Siellä on Libyan tapaus, Syyrian tapaus, siellä rikotaan ihmisoikeuksia alueen kumppaneiden kanssa, Saudi-Arabian kanssa. Siellä on tehty satoja teloituksia vuosittain. Tunisiassa ja Egyptissä tosin pidettiin vaalit ja Islamilaiset eh, liikkeet ovat rahoittajina. Katar saa tukea Yhdysvalloilta, jotka ovat maailmassa länsimaisen arvojen kuljettajia. Kuitenkin he puhuvat, vuoropuheluvat näiden islamistien kanssa koko alueella. Euroopan unio, niin kuitenkin pitäisi suhtautua itsekriittisesti Tunisian vallankumous, se, siinä oli kysymyksessä Euroopan malli. Eurooppa aina on puhunut oikeuksista, mutta meidän on ymmärrettävä, että oikeuksissa ei ole ainoastaan demokratia, vaan siellä on myös kansalaisten oikeus syödä. Mikrofonissa ongelmia. Tunisia on varsin maltillinen islamistiliike on nyt epätoivoinen vastaus länsimaille, joka hylkää heidät. Madame Sitten lopuksi Rova Vergia. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Olen ranskalainen niin, ja siksi haluan tavallaan sanoa, että kuvitelkaa, että oltaisiin, arvioitaisiin vuosi Ranskan vallankumouksen jälkeen tilannetta 1790, tai oltaisiin arvioitu Berliinin muurin tilannetta vuosista jälkeen. Olisimme kaikki varmasti olleet naurettavia, joten mielestäni ei pidä pistää nyt kärryjä hevosen eteen, pitää olla hiukan varovaisia, koska on monia asioita, eh, jossa pitäisi antaa anteeksi näille maille ja pitäisi tarkastella asioita niin, että antetaan aikaa kulua. Ihmiset, naisten miehet ovat siellä taistelleet vapauksessa puolesta. Heitä pitäisi auttaa paremmin tässä. En oikeastaan kestä sitä, että annetaan mitään oppitunteja ja sotketaan yhteen asioita ikään kuin kaikilla näillä mailla olisi samanlainen historia ja muistuttaa se toisen. Jokaisella niistä on oma historiansa ja eikä pitäisi pelätä myöskään islamistit esimerkiksi, niin kuin kaikkialla muslimit olisivat samanlaisia, ihan niin kuin katoliset ja protestantit olisivat ihan samanlaisia. Niin, niin kuin kuka tahansa ei voisi toimia myös tällaisella ääriliikkeessä. Ja pitäisi jakaa nämä yli, yleismaailmalliset arvot, uskonnon vapaus, vapaus uskoa tai olla uskomatta, eikä pitäisi tuomita ihmisiä pelkästään sen mukaan, että kuuluvat johonkin uskontokuntaan. Uskon kuitenkin, että pitää olla valpas ja seurata tilannetta, mutta paras tapa auttaa näitä maita mielestäni rakentamaan omaa yhteiskuntaansa ja demokratiansa on olla, ei ole on, ei, ei, siis että ei saa vaatia enemmän kuin itseltä on vaadittu aikaisemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö katsottaisi, mitä siellä tapahtuu, mutta ei pidä antaa sellaista vaikutelmaa, että heiltä vaaditaan nyt yhtäkkiä enemmän. Ja myös uskon, että meillä on oma vastuumme talousavun kohdalla. Ja sitten teille täsmäisen kysymyksen, arvoisa komission jäsen, viime vuoden aikana valtavia summia on ilmoitettu, joita käytettäisiin näiden maiden avuksi. Minun tietääkseni ensimmäiset rahat löysivät tiensä Tunisiaan vasta joulukuussa. Olisi hyvä, että me yksityiskohtaisesti määrittelisimme varsinaisen avun, todellisen avun, jota eri muodoissaan, jota EU on antanut näille maille. Ja nyt haluaisin tästä täsmäistä tietoa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron välittömästi herra Vimonille komission jäsenellä on ehkä vähän enemmän aikaa, joten jos vain mahdollista, haluaisin antaa puheenvuoron ensin herra Vimonille ja sitten komission jäsen vastaan loppukysymyksiin. Euh, avec, avec plaisir, monsieur le président. Du, du coup, je laisserai toutes les... Oikein mielelläni jätän kaikki vaikeat kysymykset komission jäsenelle. Ja pääsenkin täältä aika pian lähtemään. Yritän nyt ainakin vastata niihin kysymyksiin, jotka esitettiin minulle suoraan. Minulta kysyttiin, miten pyrimme koordinoimaan toimiamme jäsenvaltioiden toimien kanssa. Tämä on todellakin hyvä kysymys ja mielestäni tämä on tärkeä näkökohta, koska usean kohtaan kertaa monet teistä kysyvät, oliko meillä keinoja tarpeeksi, pitäisikö tiimejä vahvistaa. On muistettava, että monissa näistä maista, monissa jäsenvaltioissa on, on myös toimia ja hankkeita. Ja näin ollen todellakin koordinointi on tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää. Pyrimme toimimaan näin. Meillä on yhteyksiä kuhunkin jäsenvaltioon paikalla, paikan päällä ja valtuuskuntamme tekee, edustustomme tekee töitä heidän kanssaan. Myös ulkosuhdehallinnossa komission vastuuyksiköiden kanssa pyrimme tekemään työtä samaan suuntaan. Tästä pääsenkin toiseen asiaan, niin jonka Rova Flot otti esille. On todellakin tärkeää vahvistaa puitteet, jotka olisivat ensinnäkin strategiset puitteet siitä, mitä haluamme tehdä tiettyjen vuosien kuluessa. Ja sitten pitäisi olla toimintaohjelma, jos olisi konkreettista toimintaa tämän strategian mukaisesti. Ja tämän kanssa voimme sitten tehdä työtä ja katsoa, mitä jäsenvaltiot tekevät ja mihin meidän ei tarvitse puuttua ja sitten missä taas me voisimme olla aktiivisimpia ja paremmin läsnä. Task Forcein ajatuksena, jonka komissio jäsen Fyle ja korkeudustaja aloittivat, on todella tuoda yhteen eri toimijat, komission yksiköt, jäsenvaltiot, valtiot yksityissijoittajat, yksityiset ja julkiset palkit ja kansainväliset yhteiset, näin kaikki pääsevät yhteen ja sanovat, mitä aikovat tehdä ja sitten yhdessä pyrimme tilannetta parantamaan. Tämä on varmasti tärkeää ja meidän on työstettävä näitä asioita jatkuvalla tavalla ja on oltava läsnä. Esititte kysymyksen Rova Kaiser, de Kaiser koskien Syyriaa. Tässä on muistettava se, että sunnuntaina Arabiliiton tekemät päätökset ovat hyvin tärkeitä. Kuten tiedätte, ministerikomitea on kokoontunut ja käsittääkseni luulimme, että tähän alkavat keskustella ainoastaan siitä, jatketaanko seuranta valtuuskunta he päättivät sitä jatkaa, vaikka erimielisyyksiä olikin, koska Persianlahden maat eivät halunneet olla mukana. Pääsihteeri Rabi sanoi, että tämä oli ongelma, koska ne pitäisi vain korvata. Tähän pyritään. Sitten täällä oli toinen asia, jota ei odotettu. Olimme kaikki yllättyneitä tästä, koska se oli aika rohkea päätös. Nimittäin Arabiliitto tällaisen poliittisen suunnitelman lisäksi, mistä oli sovittu Syyrian hallituksen kanssa, esitti myös lisää kohtia, koska nyt itse asiassa ollaan luomassa Jemenin valinnaksi kutsuttua vaihtoehtoja, jos rivin välistä luetaan tai suoraankin luetaan, niin siinä sanotaan, että herra Assadin on jollakin tavalla annettava tulevat neuvottelut varapuheenjohtajalle tai varapresidentille ja tarvitaan kansallisen yhtenäisyyden luominen ja olisi perustettava myös Arabiliiton erityislähettiläs, joka olisi mukana näissä neuvotteluissa. Ja vielä tärkeämpää on ehkä se, että kaikki tämä toimitetaan YK turvallisuusneuvostoon niin, että se voidaan siellä hyväksyä. Ja tämä suunnitelma saisi näin ollen kansainvälisen yhteisön tuen YK kautta. Näitä lähtee Syyrian viranomaisten ensimmäisen reaktion. Se oli ehdoton ei, mutta Arabiliitto ei jätä asiaa tähän. Venäjän reaktiokin oli kiinnostava jo kolmen viikon ajan. Turvallisuusneuvostossa pyritään pääsemään sopimukseen päätöslauselmasta. Nyt seuraamme, kuinka tilanne kehittyy, mutta joka tapauksessa tilanne on varsin kiinnostava. Korkea edustaja Aston on ollut yhteyksissä viime päivinä Arabiliiton pääsihteerin ja YK pääsihteerin kanssa. He tekevät yhdessä työtä, jotta voisin, voitaisiin antaa tukea tässä poliittisessa sovittelussa, koska siitähän on kysymys. Eilen ulkoasiain neuvostossa jäsenvaltiot sanoivat, että on tuettava Arabiliiton pyrkimyksiä, joten tässä on kyllä tiettyä yhtenäisyyttä mutta ei tässä pidä liikoja kuvitella, tilanne on hyvin vaikea ja tähän asti on nähty kyllä, että Syyrian viranomaiset eivät ole valmiita liikahtamaan. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että vaikka vielä muutamia viikkoja sitten näytti siltä, että ei ole mitään to- toivoa, niin nyt havaitaan, että eri tahoilla Arabi eh, liitto eh, saavuttaa tuloksia myös turvallisuusneuvostossa Venäjä, Brasilia ja muut alkavat esittää varaumia nykyistä järjestelmää kohtaan ja tilanne ehkä tästä liikahtaa. Edelleen minulta kysyttiin seuraavasta asiasta. Me olemme tietenkin yhteyksissä Syyrian oppisation kanssa. Sen eri muodostelmissa ja pyrimme rohkaisemaan heitä tekemään yhteistyötä samaan suuntaan ja pyrimme myös tukemaan Arabin liiton sovittelupyrkimyksiä. Tehän tiedätte, että todellinen riski Syyriassa on nyt se, että tilanne heikkenee ja joudutaan lähelle siviilistä kansallissotaa muistuttavaa tilannetta. Jos tällaiseen mennään, niin siitä olisi varmasti haittaa kaikille mukaan lukien siviiliväestö. Rova Gomez esitti kysymyksen Bashir, presidentti Bashirin vierailusta Syyriassa – Aivan olemme Libyan väliaikaiselle hallinnolle tiedottaneet, että tämä ei ollut hyvä asia. Tämä on jopa kansainvälisen yleissopimuksen vastaista. Sanoimme tämän heti, koska haluamme myös toimia virallisesti, mutta se edellyttää eh, kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Se edellyttää vielä vähän työtä, mutta odottamatta virallista kantaa sanoimme tämän jo välittömästi. No, kumppaneillemme sitten mainitsitte Jemenin ja Bahreinen Jemenistä. Haluaisin palata siihen, mitä sanoin hetki sitten Syyriasta. Täällä on tehty erittäin hyvää diplomaattista neuvottelutyötä. Tämä on ollut vaikeaa rasittavaa, mutta kuitenkin on saatu yhteen Persianlahden maat, Yhdysvallat, Euroopan maat, YK pääsihteerin erityislähettiläs. Ja kaikista vaikeuksista huolimatta on päästy eteenpäin ja pakotettu presidentti hyväksymään tämä. Tämä oli aikamoinen kädenvääntö. Tiedän kyllä, että alkaen Jemenin kansalaisista monet eivät ole pitäneet lausekkeista, jotka koskevat syyt, äh, rankaisemattomuutta. Mutta jos loppujen lopuksi kuitenkin halutaan, että presidentti luopuu vallasta, niin joskus on tehtävä myönnetyksiä. Eikä tämä ehkä tähän vielä pääty. Saamme nähdä, mitä siinä tapahtui. Sitten Bahrain. Se on todella monimutkainen juttu. Bahrainin ruhtinaiset viranomaiset ovat pyrkineet käymään hyvin vaikeita sisäisiä keskusteluja ja hakeneet mahdollisia avauksia. Hiljattain on saatu kertomus näistä pakkotoimista Bahrainissa tilanne on nyt todella hyvin, hyvin epävakaa ja hankala. Meidän on edelleen jatkettava toimintaa ja pidettävä yllä yhteyksiä myös naapureiden kanssa, Saudi-Arabian kanssa varsinkin ja muidenkin Persialahden maiden kanssa. Tähän suuntaan on tärkeää edetä. Sitten esitettiin kysymys Egyptistä ja Turkista ja haluttiin alleviivata sitä, että Egyptin vaarana oli romahdus aivan. Mutta ei tässä ole mitään salaisuuksia, kun puhutaan makrotaloudellisesta tuesta. Tämä kuuluu IMFlle. E Tehän tiedätte, että IMF e on ehdottanut tukeaan jotakin kuukausia sitten ähm, sotilaalliselle komitealle syystä, jota ei oikein ole ymmärretty. Tai ehkä ne ymmärrettiin, mutta ne oli vaikea sanoa. Ja komitea kieltäytyy tästä nyt. Siihen on palattu ja on me on pyydetty uudelleen neuvotteluja. Tällä kertaa varmaankin siinä onnistutaan, mutta on aivan selvää, että kun nämä asiat koskevat merkittäviä summia, kolme ja puoli miljardia dollaria olisi kyseessä Egyptin pyynnössä. Ei EU tässä voi yksin toimia, se on selvää. Olen varma, että komission jäsen Fyyle voi vielä tästä tarkemmin kertoa, mutta meidän roolinamme on pikemminkin se, että annamme makrotaloudellista tukea uudistuksen eri aloille ja valmistelemme kenttää yksityisiä investointeja varten. Tässä on selvä työnjako. Sitten Turkista Esitetti kysymyksen Turkista. On totta, että Turkin vaikutus on keskeinen, ratkaiseva tällä alueella. Se on myös hyvin kompleksi ja monitahoinen on muistettava, että Turkin monet johtajat julkisesti ilmaisevat tyytyväisyytensä yhteistyöstä Turkin kanssa, niin monet kuitenkin näistä johtajista mm, ovat antaneet vähän toisenlaisiakin lausuntoja. On selvää, että meidän on autettava Turkia. Niin kuin tiedätte, Rova Ashton on, ollut kutsut, on kutsunut ulkoministerin neuvoston kokouksen keskustelemaan alueen kysymyksistä. Turkin ministeri kuitenkin piti parempana, että että tätä tapaamista lykättäisiin kuukaudella. Ja se on nyt suunnitteilla ensi kuussa. Meillä on varmasti paljon sanottavaa hänelle. Vielä pari asiaa koskien näitä kysymyksiä. Niin nämä Kongon vaalitarkkailu valtuuskunnat aivan totta, tuloksia kyllä tuli ja uskon, että ne olivat hyvin vapaat, avoimet, vilpittömät vaalit ja nykyinen järjestelmä ei pysynyt paikallaan erittäin hyvin on tehty kansainvälistä yhteistyötä. Olemme saaneet läpi sen viestin, jonka halusimmekin saada menemään läpi Kongon tasavallalle. Ja uskon, että niin tulemme kyllä olemaan tarkkoja näiden tulosten kanssa ja katsomme, että asia etenee. Tämä ei ole helppoa eikä vielä tyydyttävää, mutta askel kerrallaan tässä päästään eteenpäin, niin kuin aivan oikein on täällä sanottu. Tässä todella tarvitaan aikaa, ei mallidemokratiaan tai meidän demokratioitamme muistuttavaan tilanteeseen päästä muuta kuin vuosien oppimisen jälkeen, eikä pidä lannistua ensimmäisten vaikeuksien edessä. Herra Lambsdorff, te esitette käsittääkseni kaksi kysymystä. Ensinnäkin Välimeren unionista. Aika pitkälti olen kanssanne yhtä mieltä, mutta kyllä me voimme vielä paljon pelastaa Välimeren unionista. Ensinnäkin alueellinen ulottuvuus ja ajatus näistä suurista hankkeista, jotka ylittävät että tiettyjen maiden rajat ja koskevat koko aluetta tai, tai tiettyjä alueita, kuten energiaa, liikennettä tai vettä. Tässä ehkä voimme tehdä jotakin. Sitten toinen asia. Se koskee sitä, että voisimme tuoda mukaan yksityisen julkisen tahon yhteistyötä. Ei pidä unohtaa sitä, että meillä oli aikaisemmin tämä Eurovälimeriprosessi, Barcelonan prosessi, Välimeren unioni korvasi sen. Eikä nyt pidä kaikkea heittää roskakoppaan. Kyllä, tuossa Barcelonan prosessissakin oli hyviä puolia. Ja näitä meidän olisi työstettävä ja pyrittävä hyödyntämään niitä mahdollisimman hyvin. Sitten vielä viimeinen kysymys. Ja todella pahoittelen komission ja sen fyyliltä sitä, että jätän, jätän teille nyt nämä loppukysymykset. Minulle esitettiin vielä yksi se, suora kysymys. Olemme molemmat entisiä Washingtonin kävijöitä ja minulta kysyttiin, mikä on Euroopan visio koskien alueen maita. Uskon, että kyllä he kykenevät erottamaan toisistaan sen, mitä jäsenvaltiot ja Euroopan unioni tekee. Ja uskon, että se on myös kiinnostavaa työssä, jota pyrimme tekemään Libyasta. Olette varmasti huomanneet, että Rova Ashton on säilyttänyt kehittänyt yhteydet Afrikan liittoon ja Arabiliittoon, tai Afrikan unioniin ja Arabiliittoon, vaikka oli paljon kritiikkiäkin koskien tiettyjen jäsenvaltioiden sotilaisoperaatioita. Ja näin olemme voineet säilyttää siltoja näihin maihin päin ja näihin organisaatioihin päin on säilytetty luottamussuhteet, jotka ovat erittäin hyödyllisiä nyt, kun pyrimme ratkaisemaan Jemenin ongelmia tai katsomaan, mitä voidaan tehdä Syyrian tai Bahrainin kanssa. Tässä meillä on sellaista poliittista pääomaa, joka on erityisen hyödyllistä. Aivan vielä viimeinen kohta, jota haluaisin korostaa, koskien puhemies Busekin huomiota. Hänkin on vierailut näissä maissa ja Niillä on ollut valtava vaikutus. Näemme sen joka päivä edustustoimen johtajien lausunnosta. Tämä on tärkeä. Vuoropuhelu, vierailut ovat olleet tärkeitä. Näiden kautta on voitu ymmärtää demokratian ymmärtämistä ja demokratian kouluttamista monissa maissa, Tunisiassa, Marokossa ja muualla – ollaan hyvin kiinnostuneita teidän oman maanne Puolan kokemuksista tai Portugalin kokemuksista 70-luvulta tai Espanjan kokemuksista. Ja, ja vuorovaikutusta on nyt käynnissä ja se on hyvin hyödyllistä. Meidän ei, ei pidä lannistua liikaa, koska aloitteita pursua valtavasti ja minun mielestäni pikkuhiljaa, jos saamme niihin vähän järjestystä ja saamme suunnattua oikean suuntaan, niin uskon kyllä, että ne tulevat vielä tuottamaan erittäin hienoja tuloksia. Pahoittelen puheenjohtaja, että puhuin liian pitkään. Euh, kiitoksia, kiitoksia tästä, Rafimon. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsen Fyylälle. Thanks very much. Kiitoksia. Tässä tuli suurin piirtein 15 kysymystä, joita nyt pitää käsitellä. Ehkä enemmänkin tuli. Jotkut teistä korostivat sitä, kuinka tärkeää on analysoida tätä, mitä sieltä edessä tapahtuu, että otamme huomioon uuden politiikan, mutta onko tämä uusi politiikka sitten kaikkein täydellisin? En ole näin sanonut, mutta kyseessä on kuitenkin toimintasuunnitelma. Meillä on tämä demokratiakumppanuus, uusi naapuruuspolitiikka, me keskustelimme näistä tiedonannoista täällä. Paljon työtä tehdään. Euroopan parlamentti on myös toiminut itäisen ja eteläisen ulottuvuuden kohdalla, joten meillä on todellakin uusi politiikka olemassa. Meillä on myös uudet puitteet, on Lissabonin väline, ulkosuudenhallinto, korkea edustaja, joka on myös komission varapuheenjohtaja samalla. Meillä on koordinaatiomekanismi, että tällaista aikaisemmin ei ole ollut. Komissio varmistaa, että me koordinoimme ulkosuudenhallinnon kanssa ja eri komissiot jotka ovat vastuussa sektorikohtaisesta yhteistyöstä, esimerkiksi liikkuvuudesta, kumppanuudesta, Tarkoittaako tämä sitä, että voin taata teille, että meillä on myös uusi ajattelutapa ja että toimimme uusten, uusien ihmisten kanssa? En voi tällaista väittää. Ja tämä onkin haaste, joka edessämme on. Mutta väittäisin kuitenkin, että olemme kaikkemme tehneet, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin näinä historiallisen muutosten aikoina naapurustossamme. Sitten koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa on kriittisen tärkeää, kun pyritään varmistamaan se, että saamme todellista koherenttia politiikkaa aikaan käytännössä. Lissabonin sopimuksen kautta saadaan olosuhteet. Lissabon ei kuitenkaan voi tehdä jäsen tai saada jäsenvaltiota kohdaamaan sataprosenttisesti ulkosuhdehallinnon kanssa. Paljon on tehtävää tässä kohtaa. Muuten tämä erityistyöryhmä, niin kuin täällä on viitattu, on, liittyy juuri siihen, että nämä puitteet, jotka voisivat saada aikaan tätä koordinointia ja toisaalta rahoituslaisten kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja Paljon vielä pitää tehdä tämän erityistyöryhmän kanssa saa aikaan tuloksia. Sitten Marokosta. On tunnettu suurta huolta Marokosta ja mulla on keskusteltu itse virkamiesten kanssa ja mitä tämä kalastuspoliittinen sopimus tarkoittaisi. Paljon oli, odotukset olivat korkealla koskien tätä maatalousvaliokunnan äänestystä. Kes... Pohdittiin sitä, tarkoittaako tämä sitä, että me saamme tuloksia, avaamme markkinoita. Missä määrin olemme sitoutuneet tähän suhteeseemme Marokon kanssa? Mitä tulee kalatalouteen, he ilmeisesti ovat tyytyväisiä siihen, että me teemme työtä uuden mandaatin parissa. Ja niin kuin minä korostin, siinä otettaisiin pitkälti huomioon myös ongelmakohdat, joita parlamentti on ottanut esille. Ja mitä tulee maataloussopimukseen, olemme keskustelleet tästä varsin yksityiskohtaisesti konsultaatiokierroksen jälkeen ollut yhdessä parlamentin jäseniin muun muassa Strasbourgissa, ja haluaisin kertoa teille ainakin kahdesta asiasta. Ensinnä minulla on kirja, joka kertoo tuloksista, joita sain neuvottelusta Marokon viranomaisten kanssa, koska tartuin tällaisiin ongelmakysymyksiin, joita tänäänkin on tullut esille yritän myös häilventää joitakin myyttejä, kuten esimerkiksi sen, että Marokko ei noudata pelin sääntöjä silloin, kun se tulee näihin määriteltyihin äh, FTA-alueisiin mukaan. Ja toiseksi me olemme valmiita ja teemmekin työtä teidän kanssanne, joidenkin teidän kanssanne, kun ollaan laatimassa tällaista päätöslausuman luonnosta, joka liittyisi tähän maataloussopimukseen. Siitä pitäisi äänestää suurin piirtein samaan aikaan, kun tästä maataloussopimuksestakin äänestetään. Meille on tärkeää, että päätöslauselman kieli heijastelee teidän tuntemianne huolenaiheita, on B mahdollisimman realistinen ja pragmaattinen, koska me siis juuri ennen äänestystä haluamme varmistaa, että esitetään selkeä sitoumus eri säädöksistä päätöslausumassa pitäisi varmistaa. On vakuuttaa, että komissio tekee parhaansa, että myös komissio sitten täyttää näitä odotuksia, joita meillä on. Työtä pitää jatkaa, niin kuin tiedätte, ja odotankin sitten, kun asiasta äänestetään helmikuun täysistunnossa ja toivottavasti silloin kaikki ponsut saavat palkkionsa. En ole erityisesti käsitellyt läntistä Saharaa alueellisesti ajatellen, mutta olen pannut merkille, on tällainen asteittainen prosessi, meneillään Marokon ja Algerian välillä. Ja tämä prosessi on parantunut ja kerroin näistä asioista myös Marokon viranomaisille, samoin Algerian viranomaisille. Ja meille on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö ja yhteyksien normalisointi näiden kahden maan välillä saadaan aikaan, koska silloin Tämä avaisi tietä, avaisi tietä alueelliselle yhteistyölle ja integraatiolle Arabiliiton ja Magrebin alueen yhteydessä. Tämä hyödyttäisi näitä maita, hyödyttäisi myös EUta ja näin tätä kautta me voisimme ja olemme jo aloittaneet valmistelut annosta koskien EUn suhteita toisaalta ja Arabien ja maiden liittoa toisaalta. Uskon, että tämä tulee olemaan tärkeä panos tätä aluetta ajatellen. Sitten Välimeren unioni, niin käytin diplomaattista kieltä, kun sitä pitää käyttää, kun kuvaa tällaisia vaikeita prosesseja. Ja joskus meillä on sellainen tuntemus, että jos alussa on hyvä aloite rakentaa vaikka jotakin barcelona prosesseja, mutta sitten kuitenkin jostakin kohtaa kaikki meni pieleen. Jotenkin väärään suuntaan. Olemme jossain määrin passiivisesti seuranneet puutteita lähi rauhanprosessissa. Tämä on vienyt kuitenkin paljon Välimeren unionilta energiaa ja työtä. Me emme toimineet tarpeeksi nopeasti, kun perustimme sihteeristöä. Sitä ei saatu siihen maan, että se pystyy todellakin vaikuttamaan, emmekä me pystyneet osoittamaan, että tähän liittoon liittyy oma lisäarvonsa ja muuten jälleen kerran Välimeren unionin ilman pääsihteeriä. Mutta alakohtaista yhteistyötä kuitenkin on olemassa. Välimeren unionin mukana Barcelonan prosessissa minä en kuitenkaan puitteet alakohtaiselle yhteisölle tässä laajuudessaan. En ole löytänyt tavallaan mallia mistään tähän. Project of Silloin meidän pitää saada aikaan jotakin erilaista, joka luisi, sitten, loisi puitteet alakohtaiselle yhteistyölle pohjoisen välimeren ja eteläisen välimeren alueen välillä – No, samanaikaisesti kuukausien poliittisten keskustelujen jälkeen käytävillä ja suljetuin ovein, ovin, niin uskon, että tässä vaiheessa nyt olemme varsin lähellä ongelman ratkaisua. Onko kyse sitten hallitusten välinen toiminta tai järjestö, se pitäisi, perustua yhteisölähestymistapaan, jos on tällainen sekoitus, minkälainen balanssi pitää sitten löytyä ketkä ovat yhteispuheenjohtajat, joku maa etelästä, joku pohjoista, mikä rooli sitten on ulkosuudenhallintoon, onko joku rooli komissiolle. Uskon, että lopultakin vastauksia ollaan saamassa näihin kysymyksiin ja sitten näemme ulkosuudenhallinnon osuuden kasvavan, samoin yhteisö, lähestym, yhteisön lähestymistapa näkyy paremmin ja uskon, että se hyödyttää Välimeren unionia. Sitten yhteistyöstä Turkin kanssa. Paljon on jo sanottu, mutta ongelma, joka meillä on, ei liity siihen, etteikö, etteikö olisi asioita, joita pitäisi koordinoida, mutta lähestymistapamme eroavat toisistaan. Meillä on oma toimintamallimme, politiikkamme, naapuruuspolitiikan uudistaminen, meidän välineemme, instrumenttimme, varamme Paljon avoimuutta löytyy siihen, mihin pyrimme, mikä on ajatusmaailmamme ja mitä jatkossa haluamme tehdä. Meillä on ongelmia siinä, että saisimme samanlaista tietoa turkkilaiselta virkaveliltämme. Heidän lähestymistapansa näissä asioissa on erilainen. Ja Vaikkakin varsin hyvää tiivistä yhteistyötä löytyy korkean edustajan ja ulkoministeriön väliltä, niin me tar- meidän täytyy voida rakentaa myös sellaisella yhteistyöllä, jonka kautta voisimme toimia ohjelmatasolla paikan päällä konkreettisesti. Ja tässä olosuhteet eivät vielä ole täyttyneet. Sitten taloudelliset uudistukset. talouskysymykset ovat aina kuuluneet yhteistyöhömme eteläisen naapuruspolitiikan yhteydessä, jos tarkastelette toimintasuunnitelmia, aina sieltä löytyy huomattavakin osuus, jossa käsitellään julkisia hankintoja, verotusta, pk-yrityksiä, Puhutaan, pyritään saamaan perustalouden elementit kuntoon, että toiminta tehostuisi. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että hiljattain olemme pystyneet auttamaan Egyptin kaltaista maata. Ei välttämättä, koska totta on, että olemme pitkälti keskittyneet siihen, että auttaisimme maita kuten Tunisia ja muita, mutta myös Egyptiä, jotta ne voisivat kohdata edessä olevat välittömät taloudelliset haasteet jotka vaikuttavat myös sosiaalisesti varsin voimakkaasti. Ja paljon määrärahoista menee juuri tähän, jotta erityisesti nuori väestö pysyisi alueillaan, eivätkä siirtyisi pääkaupunkeihin. Samalla, jotta voisimme aloittaa Have, uh, set of tools to help uh, with both vapaakauppasopimukset aikaan eri maiden kanssa, mutta pystymmekö me vastaamaan näihin miljarditarpeisiin, joita esimerkiksi Egyptin budjetti vaatii, niin kuin jotkut ottivat esille. Emme tietenkään tämän takia lähin yhteistyö G8 ja G20 kanssa – on tärkeää, että sitoumuksena tehty. Tarvitaan tukea ei vain Euroopasta, vaan myös kansainvälisistä rahoituslaitoksista. Ja me toimimmekin yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Komissio ei pysty kaikkiin haasteisiin tarttumaan, varsinkaan näin suureen mittakaavaltaan sitten päällekkäisyys paikan päällä. Se on huolta aiheuttava kysymys. Ja tämän takia olemme allekirjoittaneet sopimuksen Euroopan neuvoston kanssa, että me rahoittaisimme heidän hankkeitaan ja varmistamme, että emme toimi päällekkäisesti, kun vaan, vaan niin, että me tukisimme toistamme toimintaa. Mitä tulee sitten kansallisiin indikaattoriohjelmiin? Usein täällä olen pyytänyt teitä tulemaan silloin, kun olette valmiita, silloin kun teitä kiinnostaa, selittämään meille, miten olemme muuttaneet näitä kansallisia eh, indikaattoriohjelmia, miten viime vuoden keväällä varmistimme sen, että yhteensopivuutta löytyy kansallisten indikaattoriohjelmien integraattoriohjelmien ja uuden naapuruspolitiikan väliltä. Tämä tarjous on edelleenkin avoin, voitte tulla keskustelemaan näistä kysymyksistä ja paljon työtä on jo tehty. Paljon resursseja on suunnattu siihen, että nämä prioriteetit täyttyisivät näissä siirtymävaiheen maissa. Sitten olemme vierailleet myös kumppanimaiden parlamenteissa nämä opintopaikat, joihin viitattiin, samoin opiskelun viisumijärjestelyt. Tämähän liittyy selkeästi liikkuvuuskumppanuuteen, jota haluatte tarjota näille maille, koska ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot ovat sopineet siitä, että me voisimme tarttua tähän viisumin vapauttamiskysymykseen ja palauttamisjärjestelyihin. Näin ei ollut vielä vuosi sitten. meillä ei ollut sellainen viisumisäännöstöäkään, joka olisi mahdollistanut suurman joustavuuden, kun erityisryhmiin tartutaan esimerkiksi opiskelijoihin. Sitten Algeriasta. En ole varma, sanoinko, että olen ylpeä siitä, että olemme saaneet kutsun mennä tarkkailemaan vaaleja, mutta jos kysytte minulta, miten arvioisin edistystä Algeriassa verrattuna ensimmäiseen vierailuun, niin kyllä minä olen ylpeä siitä, mitä siellä on saavutettu. Jokaisella maalla on oma polkunsa tänne kulkevat. Eri lakeja, tärkeitä lakeja on hyväksytty ja tämä on tällaista prosessin alkua. Olette oikeassa siinä, että yleiskokous, joka tästä äänesti, on aivan sama kuin ennenkin, mutta vaalit tullaan järjestämään ja jos meitä pyritään tarkkailemaan vaaleja, tiety, niin eihän meitä kutsuttaisi, jos näm, mm, näihin vaaleisiin liittyisi jonkinlainen piiloohjelma tai me menemme sinne varmistamaan, ovatko vaalit todellakin vapaat ja oikeudenmukaiset. Ja sehän meidän tavoitteenamme on. Niin kansala- kansalaisyhteiskunta minulle tärkeä asia kaikkialla. Minä tapaan kansalaisyhteiskunta ilman kehotuksiakin. Näin olen tehnyt kaikissa maissa Algeriassa enemmänkin kuin kerran ja jatkossakin teen näin. Ja ja tulen laatimaan teille tässä valiokunnassa listan rahoituksesta avusta, yleensäkin avusta, niin kuin täällä pyydettiin. Ja on tästä yksi, yksityiskohtaista tietoa. Ja ehkä tämä olisikin hyvä aihe seuraavalle keskustelulle, kun puhumme tästä asiasta ja kansallisesta indikaattoriohjelmasta ja mitä on sitten tulossa vuoteen 13 mennessä ja miten tämä voidaan yhdistää niihin kriteereihin, joita sovelletaan. Kiitoksia. Thank you, Mr. Fuller. Thank you to all you. Kiitos oikein paljon, herra Fuller. Kiitos oikein paljon kaikille ja erityisesti parlamentaarikoille, jotka tulivat jäsenvaltioista. Kiitos. No, you read it. dal, seven dal, yeah. seven dal. That's beautiful pronounced. <laughs> then Billy, like Billy Brandt. Yes, Is the, uh, the exactly. grandchild born? Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein... Mädchen, wieder Mädchen, hier so wie drei Mädchen. Ah. Der Name Bruch stirbt aus. Ah, ja. <laughs> So, Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Pyytäisin teitä istutumaan Meillä on 45 minuuttia käytössä seuraavaan esityslistan kohtaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Tanskan ulkoministeri Vili Söndalin, joka on tullut tänne kertomaan eilisestä ulkoministereiden kokouksesta – lyhyesti ja täsmällisesti tulisi lähestyä varmasti tätä asiaa. Muutamia tärkeitä kysymyksiä Iran varmasti. Pyytäisin ulkoministeriä lyhyesti johdattelemaan aiheeseen, koska meillä on niin vähän aikaa. Haluaisin sopia, että kysymyksen varten on puheaikaa korkeintaan minuutti, jotta mahdollisimman monet voivat ottaa kantaa. Sopiko tämä? Ilmeisesti. Herra ministeri, Neuvoston puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon ja onnittelut tässä uudessa tehtävässä tämän valiokunnan puheenjohtajana. Halusin vain avata sanomalla, että en ole täällä kansallisena Tanskan edustajana, vaan edustan korkeaa edustajaa. Ja haluaisin briefata teitä. Ul- Anteeksi, Eurooppa-ministeri Nikolai Vammen esittelee Tanskan puheenjohtajakauden painopistealueita teille tämän jälkeen. Ulkoasiain neuvoston kokous oli hyvin menestyksekäs eilen. Asioita esityslistalla oli paljon tärkeistä kysymyksistä, keskusteltiin ja selkeitä päätöksiä tehtiin. Ensimmäistä kertaa Kroatia – osallistui neuvoston kokouksen tarkkailijana. Päivä menestyksekkään kansanäänestyksen jälkeen. kaiken kiireisimpänä kysymyksenä Iran oli ensimmäisenä esityslistalla. Neuvoston johtopäätelmistä päätettiin ja lisäksi hyväksyttiin merkittävä sanktiopaketti, joka lähettää hyvin selkeän tiukan viestin Iranin suuntaan. EUn toimissa on merkittävät esteet Iranin öljyn tuonnille ja päätöksiä, jotka liittyvät niin pankkiin ja kaup- kauppa toimet ovat edelleen muuten sallittuja. Öljyn tuonti kysymys liittyy siihen, minkälaisia työntosopimuksia on jo, ja siinä on uudelleen tarkastelulauseke, joka mahdollistaa kielon vaikutusten arvioinnin lähikuukausina, jotta voidaan huolehtia energian saannin turvaamisesta jäsenvaltioihin. Toivomme, että EUn tämä lähestymistapa voimakkaasti vaikuttaa myös samantyyppisten maiden toimiin toivotaan samantyyppisiä sanktioita. Sanktiopaketti ei sinänsä ole itseistarkoitus. Meidän tavoitteenamme on diplomaattinen ratkaisu ja haluaisin painottaa täällä sitä, että EU on selkeästi sitoutunut kahden vaiheen lähestymistapaan. Diplomaattiset toimemme jatkuvat ja me odotamme edelleen selkeää Iranin reaktiota meidän ehdotuksimme. Iranilla on tässä valinnan mahdollisuus sen on osoitettava oltavansa valmis rakentavassa hengessä käytäviin keskusteluihin ilman ennakkoehtejä, jotta voidaan parantaa keskinäistä luottamusta. Sitten siirryttiin Mirman Memarin tilanteeseen. Kaikki pitävät tervetulleena merkittävää poliittista kehitystä. Sovittiin, että EUn pitäisi vastata myönteisesti ja nopeasti. Ensimmäisenä askeleena viisumikielto poistetaan presidentiltä ja hallituksen jäseniltä. Lisäksi ollaan valmiita tukemaan uudistusta, tukemaan Myanmarin kansalaisia. Sadan 50 miljoonan tukipaketti vuoteen 2013 on nyt valmisteilla. Lisäksi katsotaan, mitä tarvitaan jotta alueelle saataisiin tällainen kauppa-aloite kaikki paitsi aseet. Kathy e Ashton esitti, että EUn edustusta e, avataan mahdollisimman pieni, pian Asansokin kuulemisen jälkeen. Ja hän käy siellä huhtikuussa vaalien jälkeen neuvoston päätelmissä – Siis näin suunniteltiin EUn vastausta. Syyrian kriisi oli keskusteluissa seuraavana. Sovittiin, että tilanne oli erittäin huono ja vielä huonone entisestään. Kuten tiedätte, Arabivaltioiden liiga sunnuntaina teki päätöksensä tarkkailumatkasta ja korkea edustaja sanoi puhuneensa liikan pää, Arabiliikan pääsihteerin kanssa ja tarjosi täyttä tukea hänen ponnisteluillaan, mukaan lukien samantyyppinen ryhmä kuin kadoryhmä Libyan osalta YK, EU, Arabiliiga osallistuisivat kaikki tähän. Neuvoston päätelmissä pidimme tervetulleena päätöslauselma, joka on päivätty 23. tammikuuta Arabiliigassa ja toivetta saada tuki poliittiselle ratkaisulle. Halusimme, että väkivalta päättyy, että Arabiliigan tarkkailijat saavat tehdä työtään häiriöttä ja että voidaan näin tukea kansalaisia ja voidaan tehdä kaikki mahdollinen rauhanomaisen siirtymän eteen. Lisäksi lisäsimme painetta hallintoon. Vahvistettut sanktiot hyväksyttiin uusia henkilöitä yrityksiä vastaan. 22 henkilöä lisättiin ja 18 nytystä tähän sanktiolistaan. Sitten Serbian ehdokasmaan asema on yleisasian neuvostossa esityslistalla 28. päivä helmikuuta. Tämä huomioon ottaen ulkoministerit kävivät oikein hyvän keskustelun nykytilanteesta, ottaen myös huomioon Serbian ja Kosovan väliset suhteet. Joulukuisessa Euroopan neuvoston kokouksessa tehtiin päätöksiä, kun Kofforin joukkojen sotilaita oli siellä haavoittunut. Asia, jota ei voida jättää huomiota. Kuitenkin merkittävää edistystä on tapahtunut sen jälkeen, mutta lisäedistys on riippuvasta siitä, että molemmat osapuolet ovat valmiita sopuun. Me sopimme, että, sovimme, että toivomme, että sekä Serbia että Kosovo liikahtavat eteenpäin suhteessaan EU-hun, erityisesti alueelliseen yhteistyöhön liittyen. Lähi-idän rauhanprosessista keskusteltiin myös ja Egyptistä. Rauhanprosessista vaihdettiin näkemyksiä ja pidettiin tärkeänä, että suorat neuvottelut jatkuvat. Korkea edustaja kiitteli Jordanian kuninkaan ponnisteluita. Halusi tukea hänen ponnisteluilleen. Korkea edustaja matkustaa alueelle tänään ja suunnittelee tapaavansa Islannin pääministeri Netanjaun ja ulkoministeri Liebermanin palestinaispresidentti Abbasin ja ministeri, pääministeri Vajasin neuvoston päätelmät hyväksyttiin ja siellä viitattiin EUn jatkuviin vaatimuksiin asutuksesta. Ja sitten neuvosto hyväksyi päätöksen, jossa sa, jonka mukaan saadaan uusi EU-edustaja Andreas Reinecke. E-, Egyptiin liittyen Eilen parlamentin alahuone kokoontui ensimmäistä kertaa. Korkea edustaja antoi eilen julkilausuman, jossa hän toi esiin toiveen, että parlamentti ajaisi eteenpäin demokratiisia uudistuksia, joilla vastattaisiin Egyptin kansan toiveisiin, sosiaaliset oikeudet, talouskasvu ja perusvapaudet. Me odotamme mielenkiinnolla tulevia neuvostovaaleja jotka alkavat 29. tammikuuta suunnitelmien mukaan. EU pitää hyvin tärkeänä siirtymää siviilihallintoon mahdollisimman pian. Jotta voitaisiin vastata Egyptin kansalaisten odotuksiin, on ratkaisevan tärkeää, että viranomaiset pitävät kiinni velvoitteestaan järjestää presidentinvaalit ennen kesäkuun loppua tänä vuonna. Lonnan jälkeen katsottiin valko tilannetta ja EUn seuraavia askeleita tässä yhteydessä. Laajalti oltiin samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä on vähän sijaa optimismille. Siksi sovittiin siitä, että sanktiokriteereitä laajennetaan niin, että ihmisoikeusrikkojat otetaan mukaan sinne. Me teemme edelleen työtä tässä, jotta saadaan visumikieltolistalle enemmän nimiä. Puhumme myöskin siitä, miten valko kansalaisiin saadaan yhteys diplomatian kautta tukien kansalaisyhteiskuntaa. Se on tarpeen, jotta saadaan tulevaisuudessa kansalaisoikeuksia tällä tapaa valko Sitten Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanne – Komission jäsen Georgieva esitteli keskeisiä haasteita. Ministerit sopivat yhteistyöstä kumppaneiden kanssa, jotta saadaan nämä kaksi maata selvittämään vielä avoinna olevat kysymykset. Tavoitteena on kaksi rauhassa rinnakkain elävää maata. Meitä huolettaa erityisesti konflikti Sardinin eteläosissa, jotka ovat johtaneet paljon sisäisesti sytymään joutuneisiin. Ja me haluamme, että apua voidaan antaa kaikille nyt, jotka sitä tarvitsevat. Meitä huolettaa myös Etelä-Sudanin väkivaltaisuudet. Pidämme hyvänä ulkosuhdehallinnon komissioiden komission ja jäsenvaltioiden yhteistä suunnitelmasta, jolla yli 800 miljardia euroa saadaan liikkeelle. Neuvoston päätelmät hyväksyttiin. Muissa asioissa keskusteltiin järkyttävistä Nigerian tapahtumista. Tulevissa yhteyksissä Nigerian hallituksiin keskustellaan siitä, mitä voimme edelleen tehdä. Laajemmin uskonnonvapaus, uskonvapauskysymyksissä – totesimme sen, että uskonnollisen vähemmistön vainoaminen on väärin, kun kyse on perustavanlaatu olevasta ihmisoikeudesta. Toivon, että tämä antaa nyt kattavan kuvan siitä, miten paljon keskusteluita neuvostossa käytiin eilen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Toivon, että voidaan päättää puhelista tähän Ensin viisi kysymystä. Yksi minuutti per puhuja. Pahoittelen, mutta meillä on tiukka aikataulu. Edustaja Sara Franka. Ministro, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra ministeri. Haluaisin toivottaa teille onnea puheenjohtajakaudellenne ja kiittää teitä siitä, että kerrotte maanantaina neuvoston kokouksen tuloksista hyvin erityisessä muodossa, koska Euroopan ministerinä tulee tänne hyvin pian paikalle. Mitä tulee Iranin sank- vastaisiin sanktioihin niin, ja öljysaartoon, nämä ovat tehokkaita. Ja jos näin ei olisi, millaista marginaalia on vielä lisää sanktioita varten? Sitten äh, keski haluaisin onnitella EUn uuden lähettilään osalta. Haluatteko tehdä jotakin niin, että EU toimisi sen vetomuksen suhteen, että Palestinasta tulisi organisaation jäseneksi. Voisiko EUlla olla tässä harmonisoitu lähestymistapa? Sitten lopuksi Syyria. Neuvoston päätelmissä viimeisessä kohdassa vedotetaan, vedotaan turvallisuusneuvoston jäseniin, jotta ne kantaisivat vastuunsa turvallisuusneuvostossa. Uskotteko, että tämä onnistuu? Muistutan, että kymmenen vuotta sitten tapahtui tämä Irakin selkaus. Uskotteko, että turvallisuusneuvosto ryhtyy vakavimpiin toimiin Syyrian tapauksessa. Kiitoksia. Thank you, Chair. Uh, thank you, Minister, for being with us. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että ministeri on paikalle. Minulla on pari lyhyttä kysymystä ensinnäkin Serbiasta. Miten kuvaisitte neuvottelutunnelma Serbian kanssa? Onko sellainen että päätökset, joita odotamme maaliskuussa, ovat ratkaisevan tärkeitä alueelle ja voisivat muuttaa mahdollisesti maan kohtalon? Ja onko teillä sellainen tule, tuntemus, että tilanne on parantunut maassa joulukuusta sitten toiseksi valko sen lisäksi, että on laajennettu näitä sanktioita, niin miten mielestänne neuvottelut jäsenvaltioiden kesken valko sujuvat. Olemmeko vain tunnustaneet sen seikan, että mitään tulosta ei ollut saatu aikaan ja tuliko esiin mitään uusia ajatuksia, miten voisimme lähestyä valko ja sen yhteiskuntaan, miten voisin saada mahdollisesti myös tuloksia, edes minkäänlaisia tuloksia, koska tällä hetkellä voimme nähdä, että mitään muutosta ei tapahdu, vaan tilanne vain pahenee. Kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. I was waiting for the liberals. <laughs> Thank you. Niin minä odotin liberaaleja, anteeksi. Ja kiitos puheenjohtaja. <laughs> well, thanks for giving me... Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin myös tervehtiä ministeri Semdalin. Hän on täällä ulkoasian valikunnassa ja tervetuloa vihreiden nimissä – tai poliittisesta puolueesta. Hienoa. Eilinen ulkoministereiden kokous ja keskustelut Balkanista, Serbian ja Kosovan välisistä suhteista. Halukkuutta tarvitaan molemmilla puolilla, näin sanoitte. Ja tiedätte, että tänään aamulla valiokunnassa suurella enemmistöllä äänestettiin minun Kosova-mietintöni puolesta, jossa viitattiin siihen, että jäsenvaltioiden pitäisi tunnustaa Kosovo ja pyydetään myös Serbia alueellisessa yhteistyössä todella etenemään. Samantyyppinen kuin edustaja Vigeninin kysymys, voisitteko kertoa vähän enemmän siellä, minkälainen ilmapiiri on, mitkä ovat jäsenvaltioiden kannat, mitkä tulevaisuuden näkemät, Serbia ja Kosovan väliset keskustelut, näin no, näitä varmasti pyritään ajamaan eteenpäin, mutta entä ministerit? Turkista sitten Tanskan puheenjohtajavaltiona hyvin selkeänä on laajentumisen puolesta. Haluatteko lisää avata lisää lukuja Turkin kanssa neuvotteluissa, enkä kysele enempää, kiitos. Ilman mikrofonia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin ilmaista erimielisyyteni päätöksestä, joka tehtiin tästä Iran saarosta. Mielestäni tämä on vastuuton päätös ja tässä toimitan vastoin sitä, että vapauduttaisiin ydinvoimasta ei vain Iranissa, vaan koko alueella, tai siis kaikissa maissa, joilla on halussaan ydinaseita. Mielestäni EUlla pitäisi olla erilainen rooli ja se, mitä saadaan aikaan kansainvälinen sopimus, joka estää ja tuhoaa kaiken ydinasevaraston maailmassa. Ja tässä tekopyhässä tilanteessa, jossa jäsenvaltiot, jotka pystyvät laukaisemaan ja tuhoamaan koko ihmiskunnan ydinasemilla estävät, että muut maat voisivat saada haltuunsa ydinaseita. Minä, minä olen sitten vastaan ydinaseita. Minä vastustan sitä, että niitä käytetään edes energi, energian saamiseksi ydinvoimaa, mutta jos halutaan todellakin saada aikaan ydinarvoista pääsy, niin mutta kyseessä on kuitenkin erittäin vaarallinen alue maailmassa, lähi siis, ja ryhdytään tällaiseen toimenpiteeseen, joka mielestäni voisi synnyttää varsinaisen draaman, jos ei pystytä kontrolloimaan tätä tilannetta. saarroista, saarroista eivät kärsi hallitukset, vaan kansalaiset, ja mielestäni tämä on täysin virheellinen päätös. Lopuksi vielä puheenjohtaja, haluaisin, jos mahdollista on, olisi edetä asiassa, siinä asiassa, että tunnustettaisiin lopultakin palestinaisvaltio. Kiitoksia. Puheenjohtaja, mikrofoni. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja, ministeri. Kiitokset teille. Eilen kuulimme merkittäviä uutisia sielläkin Täällä minä istun, kun neuvosto teki päätökset uusista Iranin sanktioista. Iran oli yllättynyt siitä, että EU oli yhtenäisenä tiukkana. Meidän pitäisi nähdä tällaista useammin, ja näin voidaan nähdä, että sillä on suuri vaikutus. Olen iloinen siitä, että painotitte kahtalaista lähestymistapaa, mutta mitä pidätte nyt realistisena? Mitkä ovat sellaisia kannustimia tai porkkanoita, joita voidaan pitää, jotta Iran tulisi nyt sieltä nurkasta, mihin se on joutunut, koska tällainen kahtainen lähestymistapa ihan mukava konsepti, mutta miten sitä täytäntöön pannaan, kun tilanne on mielestäni hyvin vaarallinen. Ja tässä johtajien erityisesti EU pitää toimia mahdollisimman vastuullisesti. Erityisesti meidän pitää toimia riippumatta siitä, mitä Yhdysvalloissa tehdään. Erityisesti Iraniin liittyen painottaisin myös, miten tärkeää on muistaa ihmisoikeusrikkomukset, jotka jatkuvat Iranissa edelleen – sillä aikaa, kun me mietimme ydinkysymystä ja geopoliittisia vaikutuksia, meidän pitää myös muistaa Iranin kansan kärsimys. Tänään kuulimme siitä, että ohjelmistotyöntekijöitä ja toimittajia on jälleen pidätetty. Siellä listaan pitkä. Painottaisin myös Salafrankan sanomaa Syyriasta. Emme voi katsoa sivusta tapahtumia. Meidän pitää lähteä nyt vähän epätavanomaisempiin taso, tapahtumiin tai toimiin. Esimerkiksi siellä eliitti on riippuvaista meidän markkinoistamme. Tähän pitäisi saada nyt selkeä päätös. Päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Puheenjohtaja. Ilman mikkiä. On, on hienoa, että kuitenkin puhuttiin palestinoista lähidestä, mutta vieläkin puhutte kovartista, sama hämmästyttää minua nopeasti pari kysymystä. Ensinnäkin se, että on nimitetty uusi lähettiläs, eikö se aiheuta vieläkin enemmän sekaannusta, koska kerran korkea edustaja ei voi tällä hetkellä saada sopimusta aikaan olemassa olevista määristä, ja tämä vain sotkee asioita edelleen, jos siellä on yksi uusi lähettiläs. Sitten hiukan enemmän tietoa haluaisin reaktioista tai mahdollisista reaktioista lähidän ongelmissa syntyy siitä, että on muutettu Egyptissä poliittista suuntaa ja ehkä tähän liittyvät myös nämä Syyrian, Syyrian ongelmat. Thank you very much. It's an exciting world. Kiitoksia. Maailmassa tapahtuu mielenkiintoisia asioita monissa eri paikoissa. Ensin Palestiinasta ja YK jäsenyydestä. Niin kauan kuin neuvottelut jatkuvat, esimerkiksi Jordanissa, me emme halua häiritä tätä tilannetta. Jos kysytte, oliko optimismi ulkoministereiden keskuudessa ja uskoivatko he, että tämä johtaisi ratkaisuun, niin uskon, että vastaus kyllä olisi ei. Sitten on kaksi mahdollisuutta. Ensinnä palestinalaiset haluavat, tai jotkut siellä haluavat tämän asian ratkaisua YK on turvallisuusneuvostossa. Mehän kaikki tiedämme, mitä tulee tapahtumaan, jos näin tapahtuu nimittäin. Mitään ei tapahdu. Toinen mahdollisuus on, että asia käsitellään YK yleiskokouksessa. Siinä tapauksessa äänestetään siitä, että nostetaan tavallaan Palestiinan asemaa tapahtuuko näin vai ei, en tiedä. Jos he haluavat, näin tehdä, niin enemmistö eurooppalaista valtioista tulee tukemaan sitä, että asemaa parannetaan tai nostetaan ylemmäs arvoasteikossa. Sitten mitä tulee tähän Serbia-päätökseen. Minun mielestäni kaikki olivat sitä mieltä, että asiat olivat edenneet viime kerrasta, kun tätä joulukuussa käsiteltiin, ja asiat ovat kulkeneet myös oikeaan suuntaan, mutta silti vielä on asioita kesken, joita tarvitaan mukaan lukien myös Kosovo. Tai Kosovo, Kosovosta pitäisi olla varma siitä, että Kosovo voi osallistua alueellisiin foorumeihin koko alueella, mutta Haluaisimme myös varmistaa paremmat suhteet Kosovon ja Serbian välillä. Me kaikki tiedämme, minkälaisia ongelmia on, tiedämme kuinka vaikeaa asioiden käsittely on, mutta silti me käytämme omaa aikaamme ja kehotamme niitä ottamaan rohkeita askeleita, jotta on mahdollista liittyä myös EU-hun. Emme halua, että avataan enää vanhoja haavoja ja minä toivon, tämän henkilökohtainen kommentti, että me olemme maaliskuussa sellaisessa tilanteessa tai helmimaaliskuussa, jolloin pystymme aloittamaan Serbian lähentämisen kohti EUta. Joten ilmapiiri on hyvä uskoakseni kaikkien maiden kesken. Kaikki haluavat tätä, mutta kysymys kuuluu, kuinka paljon asioita on täytettävä ennen kuin ja kuinka paljon Serbialta odotetaan, mutta kyse ei koske vain M- Molempien osapuolien täytyy osallistua sitten Iraniin. Joku, ne, jotka kritisoivat ja sanovat, että näin ei olisi pitänyt tehdä, Ihan muutama ajatus vain tästä. Teoreettisesti mielestäni voi antaa vain kolme vastausta siihen, mitä Iranin kohdalla pitäisi tehdä. Yksi vastaus on se, että ei tehdä mitään. Siinä tapauksessa riskinä tai vaarana on, että jos uskoo ydinenergia komitean selvityksen, että Iranista todennäköisesti tulee ydinvalta puolitoista vuoden kuluttua. Jos näin tapahtuu, ydinaseet tulevat leviämään Lähi-idässä, koska on muitakin maita, jotka haluavat tulla ydinvalloiksi siellä. Tämä on meille kaikille uhka. Toinen mahdollisuus liittyy siihen, että tarvetta on siinä, että aletaan käyttää sotilaallista kieltä, ja mielestäni se ei ole mikään hyvä ajatus, jos pyritään ratkaisemaan ongelma. Ja kolmas ja ainoa mahdollisuus on yhdistää sanktiot poliittisen, poliittisen neuvotteluiden mahdollisuuteen ja tähän EUn ulkoministerit pyrkivät. Sitten viimeinen asia, koski Egyptiä ja Syyriaa, jos verrataan tätä lähi tilanteeseen, tai verrattuna lähi tilanteeseen. Mitä Egyptiin tulee, näyttää siltä, kun saataisiin hallitus. No varmaan se vielä ei ole, varmaan ei vielä ole, mutta kuitenkin todennäköisesti vaalien tuloksena muslimiveljeskunta saa tärkeän roolin. Mielestäni olisi virhe tuomita tätä, tämä puolue sen nimeen perustuen. Pitäisi arvostella heitä toiminnan perusteella eikä nimen perusteella. Olen sitä mieltä, että Egypti tulee pitämään kiinni sopimusta, joita on jo tehty Lähi-idässä – En usko, että mitään suurta muutosta tulee, mutta varmasti, varmasti en tiedä. Ja siis sen usko, että suurta muutosta tulee, tulee maan ulkopolitiikassa, mutta tärkeää on, että olemme läsnä siellä. Ja pyrimme varmistamaan, että kehitys, joka alkoi näiden rohkeiden ihmisten toimista, minä itse olin Tahir Aukiolla mm, noin vuosi sitten, ja yksi nuori mies, jonka tapasin, hän oli noin kolmekymppinen, ja hän sanoi, että hän oli auttamassa tämän aloittamista ja hänen oma äitinsä oli ylpeä hänestä ja hänen isänsä oli kenraali. Tämä on aika hyvä kuva kaikista näistä erilaisista toivoveista, joista, joita siellä oli vallalla. Meidän pitää pysyä paikalla jatkossakin antaa heille toivoa siitä, että tällainen demokratian siirtymävaihe toteutuu ja tuo tulosta. Kyse ei ole koskaan suorasta viivasta pisteestä A pisteeseen B tässä tulee olemaan ajan jakso, jossa tapahtuu myös takaiskuja. Emmekä toivo kaikkea tällaista, mutta paras tae, jonka voimme, tai apu, jonka voimme antaa sen suhteen, että kuljetaan oikeaan suuntaan, niin se toteutuu sitä kautta, että pysymme paikan päällä Egyptissä. Syyriasta Mielestäni tärkeä tapa auttaa liittyy siihen, että yritetään – pitää maa mahdollisimman pitkälti väkivallattomassa tilanteessa, auttaa oppositio joukkoja ja antaa heille tilaisuus mahdollisuus tavata ja tuomita väkivalta, joka on todellakin äärimmäistä. Yli 5000 ihmistä on saanut surmansa, on tapettu, monia on kadonnut, monia ihmisiä on, löytyy vankiloista kohtelu on niin kovaa, että meidän kyllä selvästi pitää tuomita se, mitä juuri nyt tapahtuu Syyriassa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaisin jatkaa puheenvuoroilla. Stia Kronberg. Thank you, Chairman, and thank you for the summary. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä yhteenvedosta. Minä haluaisin seurantaa tuohon katalaisen rinnakkaisuuteen lähestymistapaan, sanktiot ja neuvottelut. Ajatuksena kai on se, että nämä kaksi asiaa on tasapainossa. Jos on tiukat uudet sanktiot, niin ongelmana on se, että ei ole ehdotettu mitään uutta neuvotteluihin. Itse asiassa Catherine Ashton odottaa vielä vastausta kirjaisen, jonka lähetti lokakuussa. Pyytää iranilaisia neuvottelemaan ilman ennakkoehtoja. Hän itse on kuitenkin esittänyt monia ennaltaehtoja jotka määrittävät lopputuloksen, että Iran noudattelee YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa. Eli missä tässä on nyt neuvottelun varaa? Ja miten neuvosto nyt olettaa, että Iranin hallitus vastaa tähän kysymykseen, kun heidät on nyt näin ajettu nurkkaan? Heidän pitäisi vastata tähän, vaikka ennakkoehdot ovat niin tarkkaan esitetty ja samoin tämän neuvottelun lopputulos. Kiitos. Thank you, Mr. President, and thank you, Minister. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri Söndal esityksestä täällä. Kun keskustelitte maista ja ihmisoikeusongelmista, haluaisin kiinnittää huomioon ja sitä kysymyksen siihen ihmisoikeus katsaukseen, jonka Parentar Ashton esitti ministerille, mutta myös meille parlamentissa, että voitaisiin parantaa eri välineitä, joita meillä on. Jäsenvaltiot siis työstävät tätä. Me työstämme mietintöä parlamentissa, mutta haluaisin myös kuulla teiltä puheenjohtajan valtiolta. Uskotteko, että on mahdollista, että ehkä Tanskan puheenjohtajakauden lopuksi saadaan tällainen tiukka uudelleen tarkastelu ihmisoikeuksista, ehkä tiukka toimintasuunnitelma, jota voidaan todella tarkastella, mutta myöskin konsensus ihmisoikeuksista, että kaikki EUn toimielimet ja tahot voivat painottaa, kuinka tärkeästä asiasta meille on kyse. Puheenjohtajan mikrofonia. Mr. De Rossa. Edustaja De Rossa. Uh, thank you very much and... Kiitoksia. Kiitän ministeriä siitä, että on tullut tänne paikalle otit esille, josta haluankin kuulla. Olen johtanut Euroopan valtuuskuntaa suhteessa Palestiinan lainsäädäntöneuvostoon ja haluaisin kysyä lähi tilanteesta. Te sanotte, että neuvottelut ne käydään illallisyhteyksissä. Kuinka optimissa nämä neuvottelut olivat? Voidaanko nähdä, että edistystä saadaan aikaan Israelin ja Palestiinan kesken niin näiden neuvottelun kautta minua hämmästyttää se seikka, tai se seikka, että olemme onnistuneet saamaan aikaan sopimuksen EU-jäsenvaltioiden kesken koskien sanktioita ja neuvotteluita ja kahdenlaista lähestymistapaa Iranin yhteydessä, mutta minkälaista yritystä ilmeisesti ei ole samanlaista painostuksesta tehty lähi suhteen. Ja kyllä törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu esimerkiksi Israelin eh, suhtautumisella lapsiin ja lapsien pidättämiseen noin sata nuorta on pidätettynä ja heitä pahoinpidellään fyysisesti, heidät eri panan eristykseen, heitä sotilashenkilöt kuulustelevat heitä ilman, että vanhemmat ovat paikan päällä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mielestäni meidän pitää pohtia, miten me voimme uudestaan tasapainottaa EUn lähestymistapa lopetan kohta. Ja vielä kysyisin teiltä, voisitteko te ottaa tämän vastuulle ja pyristä varmistamaan, että edistys saadaan aikaan tässä kysymyksessä. Kiitos. Edustaja Gomes, tarkkana, nyt hän on Libyan esittelijä. En kysy Libyasta, kysyn Iranista. Minä puollan sanktioita. Minä puollan sitä, että jatketaan tiukempaa lähestymistapaa ihmisoikeuksien puolesta Iranissa. Kysyisin sanktioista, kun niistä on päätetty. Sillä pohdittiin, että pitää saada selkeä viesti ja varoitus EUn pankeille ja yrityksille, jotka menneisyydessä ovat onnistuneet toimimaan näiden sanktioiden ulkopuolella. Ukrainasta kysyisin, onko mahdollista eh, edistystä Ratimashenkan vapauttamisesta tai sitä, että häntä syytettäisiin jostain aidosta rikoksista. Etiopiasta, joka on merkittävä maa, ja Afrikan sarvesta kaksi ruotsalaista toimittajaa on pidätetty, viisi eurooppalaista tapettu. Tsekin lähettiläs pidätettiin, sitten vapautettiin, manipuloidaan vaaleja. Alkoiko EU vielä sulkea tältä silmän? Kiitos edustaja Schulz, viimeinen kysymys. Kiitos paljon ministeri Tiedostajat, tähän mennessä saimme. Lisäkysymys valko liittyen. Sanoitte, että aihe on helmikuussa uudestaan esityslistalla ja että sanktiokriteereitä on lainattu. Tiedämme, että tähän mennessä tilien jäädyttäminen ja matkustuskieltokysymykset eivät ole vaikuttaneet kovin tehokkaasti, eli näiden sanktioiden laajentaminen tuskin vaikuttaa paljon, erityisesti kun Lukashenkan hallinto nyt on lähtenyt tiukempaan painostuksen. Pidättekö nyt mahdollisena käyttää kohdennettuja taloudellisia sanktioita? valko suuntaan en ole taloudellisista sanktioista sitä mieltä, että ne valtavan hyvin toimivat, mutta jos tunnetaan tämän maan rakenne, kun suurin osa suuryrityksistä on valtion omistuksessa Lukashenkan joukossa siis ikään kuin. Ja tämä vaikuttaisi suoraan Lukashenkoon. Ehkä voitaisiin ajatella, että kohdennetut taloustoimet, sanktiot vaikuttaisivat tässä. Ilmeisesti vain pari-kolme maata enää vastustavat. Onkaan tässä mahdollisuuksia päästä eteenpäin? Ajattelen tässä erityisesti Latviaa. Kiitos. Herra ministeri. Ähm, ähm, I think I start from the... Taidan aloittaa jälleen Iranista. Kysymys kuului, kuinka voitte väittää, että on todennäköistä, että todennäköistä että sanktiot toimisivat Iranin yhteydessä. Mitä syitä tähän olisi? Mielestäni kaksikin syytä voi olla sille, ehkä kolmekin, että tämä toimisi. Ensinnä Irania, Iranin hallinto ei välttämättä ole samaa mieltä siitä, minkä hinnan ovat valmiita maksamaan. Uskon, että he keskustelevat siellä kiihkeästi kesken, keskenäänkin. Sitten toinen syy. Tietenkään emme voi asettaa tämän tyyppisiä sanktioita ja iskeä vain niihin, jotka ovat lähimpinä tätä hallintoa. Sitten vielä sanktioista. Nehän koskevat myös väestöä, ja ne iskevät myös itse Eurooppaan. On mahdotonta asettaa sanktioita, joita, jotka eivät tunnu kenenkään kohdalla. Joten todellakin toivomme, että tänään Iranin talous jo nyt kutistuu ja sanktiot, jotka nyt on asetettu, ovat niin huomattavia, että me kyllä uskomme, että tämä pakottaa Iranin pohtimaan uudestaan. Jos tarkastelette näitä sanktioita ja pohditte, toimivatko sanktiot yleensä koskaan? Kyllä, joskus toimii. Esimerkiksi eilen poistimme jotkut sanktiot tai keskeytimme joidenkin sanktioiden toteuttamisen Burma Myömarin kohdalla. Toimme, teimme näin, koska tämä oli toiminut aina voidaan miettiä sitä, mikä sai Burman siirtymään tämän päivän tilanteeseen, mutta uskon, että sanktiot tähän osaltaan vaikuttivat. Sanktiot olivat mielestäni osa siihen, miksi Afrikassa tällainen, tämä apartheid-politiikka muuttui. Mutta kun sanktioita asetetaan, niin tämän taakse takaa täytyy löytyä valtaa ja monen maan tahtoa toimia yhdessä. Täytyy löytyä tahtoa, ei vain varmistamaan se, että öljy, joka ennen tuli Iranista Euroopan maihin, ei mene sitten jonnekin muualle. Silloinhan se ei juurikaan hyödytä. Ja myös täytyy ottaa huomioon maan sisäinen oppositio, jonka kanssa ehkä voidaan sanktioiden aikana neuvotella. Sitten ihmis, ihmisoikeuksista muutama kommentti vain. Me laatimme yhdessä, yhteisen saksalais-tanskalaisen paperin vuosi sitten ihmisoikeuksista. Kyseinen, kyseistä asiakirjasta neuvoteltiin ulkoministeriöiden kokouksessa joulukuussa, kun tapaamme uudestaan maaliskuussa Gimnikissä. Se on erityinen ulkoasiaministeriöiden kokous ja meillä on siellä kaksi asialistaa, esityslistaa. Toinen koskee ihmisoikeuksia – ja ennen kokousta laadimme asiakirjan ihmisoikeuksien tilanteesta. Uusi, uudelle Tanskan hallitukselle ihmisoikeudet ovat erittäin tärkeitä. Nimesimme juuri ihmisoikeus suurlähettilään ollaksemme varmoja siitä, että joka ikisessä asiassa ihmisoikeudet otetaan huomioon. Sitten herra Derossan kysymykseen olemmeko optimistisia lähidän tilanteen suhteen. On varsin vaikea kyllä olla optimistinen sen suhteen, että ratkaisu löytyy. Ja mielestäni se on vahinko, koska kaikki, jotka alueella asuvat ja elävät, ovat tässä häviäjinä tässä tämänhetkisessä kehityksessä. Ja tietenkin palestinalaiset häviävät, sehän on aivan selvää jos tarkastelee tilannetta länsirannalla tai Gaasassa. Mutta israelaisetkin tässä menettävät. Ja sitten henkilökohtainen kommentti jälleen minulta. Minä olen sitä mieltä, että on välttämätöntä auttaa ulkoa päin saamaan, jotta tilanne paranee ja siirtyy jotenkin. Jotakin asioita voidaan tehdä. On erityisesti EU voi tarkastella tai olla apuna humanitaarisessa tilanteessa sekä Gaasan että Länsirannan puolella. Ja pitäisi myös pohtia, miten voimme varmistaa sen, että palestiinalaisjohto ei heikenny poliittisissa prosesseissa, joita siellä juuri nyt tapahtuu, koska parempia vaihtoehtoja ei ole. Tämä on henkilökohtainen kommenttini siis. Rova Gomez kysyi Timochenko, Julia Timochenkosta ja hänen tilanteestaan. Keskustelimme tästä paljon ministereiden koko kesken, koska mehän olemme laatimassa assosiaatiosopimusta. Mielestäni on tärkeää, että viemme tämän asian loppuun, että se on teknisesti valmis. Emme tietenkään allekir- tai emme allekirjoita sitä, mutta lopetamme tämän, viemme loppuun tekniset neuvottelut ja toteamme, että jos te lopetatte sotkemasta poliittisia ja laittomia proseduureja keskenään, niin silloin saamme aikaan paremman, silloin haluamme paremmat suhteet Ukrainaan. Mutta tämä on kyllä hankalaa, jota siellä nyt tapahtuu ja on vieläkin ikävämpää, mitä valko tapahtuu. On vaikea löytää helppoa vastausta tähän tilanne kulkee aivan väärään suuntaan, mutta toisaalta emme halua painostaa kumpaakaan maata sellaiseen tilanteeseen, jossa sitten Venäjän ainoa puolihan voivat kääntyä. Tämä on meillä ongelmana. Yritämme toimia parhaalla mahdollisella tavalla, mihin vain pystymme. Kiitos. Very much. I think that... Oikein paljon kiitoksia. Hyvä raportti lyhyessä ajassa. Toivottavasti tapaamme tämän puolivuotiskauden aikana jälleen. Olette hyvin tervetullut tänne valiokuntaan uudestaan ja toivon menestystä puheenjohtajakaudelle. Kiitos. Mach gut, ne? Alles gut. <laughs> ja, that was really exciting. Thank you very much. Such a short time. Yes. Thank you. Kolleginnen Kollegen. Hyvät kollegat, voimme yhdessä toivottaa tervetulleeksi Nikolai Vammenin. Hän on Tanskan Eurooppa-ministeri ja neuvoston puheenjohtaja yleisten asioiden neuvostossa. Ja hän puhuu Tanskan puheenjohtajakauden painopistealueista ja siinä yhteydessä myös laajentumisesta, mutta myöskin rajoitusvälineistä – Olemme iloisia, että saamme kuulla teidän esityksenne. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Alussa onnittelen heti tätä alkuun teidän valinnastanne puheenjohtajaksi valiokunnan jäsenet. Olen erittäin iloinen, että saan tilaisuuden kertoa teille Tanskan kaudesta ja aloitan muutamalla äh, johdantokommentilla prioriteeteista Tanskan puheenjohtajakaudella sitten. Puhun tarkemmin laajentumis- ja naapuruuspolitiikoista ja pyynnöstä. Käsittelen myös ihmisoikeuskysymyksiä. Mielelläni sen jälkeen vastaan teidän kysymyksiinne. Johdantona haluaisin nopeasti käydä läpi neljä pääprioriteettia Tanskan puheenjohtajakaudella. Ensinnä vastuullinen Eurooppa – toiseksi dynaaminen Eurooppa, kolmanneksi vihreä Eurooppa ja viimeisenä turvallinen Eurooppa. Mitä tulee ensimmäiseen prioriteettiin, vastuulliseen Eurooppaan, on selvää, että meidän täytyy uudelleen saada aikaan järjestystä ja vakautta Euroopan talouksiin. Meidän täytyy vastata tuloksellisesti ja lu- luotettavasti välittömään uhkaan, joka on syntynyt kestämättömästä velan tasosta joissakin, joissakin Euroopan kansantalouksissa. Tämä vaatii poliittista tahtoa toteuttaa ja täytäntöönpanna uusia sääntöjä, jotka liittyvät e- poliittisen hallinnon ohjaukseen. Tämähän kuuluu ohjausjaksoon Euroopassa. Nämä ovat sääntöjä, jotka toteutetaan ensimmäistä kertaa Tanskan puheenjohtajakaudella. Monivuotinen rahoituskehys kaudelle 2014-2020 on erittäin tärkeä asiaistuslistalla. Tässä taloudellisessa kontekstissa on ratkaisevan tärkeää, että uusi talousarvio antaa enemmän varoja kasvua synnyttäviin alueisiin, kuten tutkimukseen, koulutukseen ja vihreisiin teknologioihin. Ja rahoituksen vastuu ja kasvun ja työpaikkojen luominen, niiden täytyy kulkea käsi kädessä. Toinen prioriteetti Tanskan kaudella paluu Eurooppaan, joka kasvataloudellisesti koskee sitä, että edistetään sisämarkkinoiden kehittymistä edelleen. 2012 on 20. vuosipäivä sisämarkkinoiden olemassaolossa ja se on Tämä on osoittautunut yksi kaikkein suurimmiksi saavutuksiksi, saavutuksiksi koko EUn historiassa, mutta vielä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, joka liittyy sisämarkkinoihin, ja puheenjohtajavaltio näkee tämän meidän tehtävänämme toteuttaa asioita tämän potentiaalin pohjalta. Kolmas prioriteetti, vihreä Eurooppa. Tätä kautta haluamme, että Eurooppa suhtautuu kunnianhimoisemmin vihreään kasvuun. Me haluamme ryhtyä kiireellisesti kriisin tai meidän pitäisi saada Euroopan taloudet kestävälle pohjalle pitkällä aikavälillä. Viime vuosina EU on ollut johtoasemassa globaalisti vihreissä kysymyksissä kehittäen kattavaa energia- ja ilmastopolitiikkaa. Nyt on tullut aika nopeuttaa Euroopan siirtymää kohti vihreämpää ja kestävämpää taloutta, taloutta jossa talouden kasvu erotetaan kulutuksen lisääntymisestä, mitä tulee luonnonvaroihin ja fossiilisiin polttoaineisiin. Tässä tarvitaan kovaa työntekoa ja tämä tulee riippumaan rohkeista aloitteista ja innovaatiokyvystä. Tämä on visio, jota pitäisi alkaa toteuttaa nyt. Sitten neljänteen prioriteettiimme, turvallinen Eurooppa. Tässä Tanska puheenjohtajavaltiona tulee johtamaan tärkeitä aloitteita oikeus sisäasioissa. Ensimmäiset kuukaudet arabi kevään aikana ohjattivat tuhannet pohjoisafrikkalaiset ihmiset kulkemaan Eurooppaa kohti suojaa ja suojelua. Ja tämä korostaa, kuinka tärkeää on viedä loppuun Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä puheenjohtajakaudellaan Tanska tekee kovasti työtä, jotta voi edistää hyvin toimivaa eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja vahvempaa Schengen-yhteistyötä. Me olemme myös sitä mieltä, että Euroopan ääni globaalisti täytyy saada vahvemmaksi. Lissabonin sopimus on antanut meille uusia mahdollisuuksia. Viittaan Rova Ashtonin ja ulkoiseen ulkosuudenhallintoon. Me teemme parhaamme tukeaksemme korkeaedustajille Ashtonia ja ulkosuudenhallintoa ja haluamme myös korvata häntä silloin, kun hän sitä vaatii ja pyytää. Itse asiassa haluaisimme, että meidät nähdään mallikkaana puheenjohtajavaltiona, joka saa aikaan hyvää yhteistyötä ulkosuudenhallinnon kanssa. Tässä yhteydessä me pyrimme aktiivisesti toimimaan Euroopan naapurialueilla. Tämä on johtanut luonnollisesti aiheisiin, jotka liittyvät EUn laajentumiseen ja uuteen eurooppalaiseen naapuruspolitiikkaan. Meidän laajentumispolitiikkamme on ollut kaikkein menestyksekkäintä ulko- ulkopolitiikkoja. Tämä on se politiikan saara, joka on saanut aikaan suurinta muutosta välittömässä ja laajenevassa naapurustossamme. Tämä on politiikkaa tai toimintaa, joka vahvasti tukeutuu edullisuuteen ja omiin ansioihin, ja tämä lähestymistapa on osoittanut tuloksellisuutensa ja näin koko Euroopan hyvinvointi ja turvallisuus on hyötynyt tästä. Olen iloinen nähdessäni, että kriisin aikoinakin Euroopan kyky houkutella muita vieläkin on pysynyt koskemattomana pitkälti. Viimeisimmät esimerkit nähtiin tällä viime viikonloppuna, kun Kroatiassa suuri enemmistö äänestäjistä hyväksyi Kroatian jäsenyyden EU-ssa. Olen erittäin tyytyväinen tähän tulokseen vielä laajentumisesta, laajentumisessa on tärkeää olla lähessä dialogissa parlamentin kanssa. Yksi tärkeä osa parlamentilta on parlamentin esittelijät ja hakijamaat ja, ja miten pyritään läheisempään yhteistyöhön EUn kanssa. Ymmärtääkseni tämä teksti tullaan julkaisemaan tulevina kuukausina. Nämä kehitysmietinnöt ja niiden hyväksyminen täysistunnossa tulee olemaan vahva poliittinen panos EUn strategisissa neuvotteluissa, jotka liittyvät laajentumiseen. Uskon myös, että parlamentti, kun se käy dialogia näiden maiden kanssa, voi ja se pitäisikin antaa tärkeä panos, kun edistetään ymmärrystä EUsta ja miten me toimimme ja mitkä meidän arvomme ovat. Puheenjohtajavaltiona meidän tehtävänämme on jatkaa tällaista ankkuroitua lähestymistapaa, joka perustuu ansioihin. Yleisasian neuvoston johtopäätelmät, Eurooppa-neuvoston päätelmät joulukuulta asettavat puitteet sille, miten käsittelemme tätä kysymystä Tanskan kaudella. Sitten muihin alueisiin ja maihin. Eurooppalainen perspektiivi on äärimmäisen tärkeää Länsi-Balkanissa. Se on ainoa kehys, jossa voimme varmistaa rauhanomaisen rakentavan rinnakkaiselon tällä alueella me pyrimme edelleen edistymään siinä, miten tämä toteutuu meidän kaudellamme. Meillä on mandaatti valtioiden ja hallitusten päämiehiltä tarkastella Serbian hakijan asemaa. Ja Serbia on saanut aikaan huomattavaa edistystä ja on alkanut täyttää poliittisia kriteerejä ja on saavuttanut tyydyttävän tason yhteistyössään äh, entisen Jugoslavian maiden kanssa. Serbia on aloittanut myös vuoropuhelun Belgradin dialogissa. Me tulemme tutkimaan ja vahvistamaan, että Serbia jatkossakin osoittaa uskottavaa sitoumusta ja pyrkii täyttämään vilpittömästi sopimukset, joita on tehty Belgrad Pristina-dialogin yhteydessä mukaan lukien sopimuksen rajojen hallinnasta ja se on myös yhteistyössä EULEXin ja Kvorin kanssa. Neuvosto tekee päätöksen helmikuussa, tämä vahvistetaan maaliskuussa. Olen hyvin tietoinen siitä, että juuri keskustelitte Tanskan ulkoministerin kanssa erityisesti Serbia-kysymyksestä ja siksi en tässä vaiheessa mene tähän yksityiskohtaisemmin. Mitä tulee neuvotteluiden avaamiseen Montenegron kanssa kesäkuussa, tulemme tutkimaan Montenegron edistystä, mitä tulee uudistusten toteuttamiseen ja erityisesti kiinnitämme huomiota oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksien toteutumiseen. Erityisesti käsittelemme korruption ja järjestetyn rikollisuuden vastaista toimintaa. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että huomattavia edistysaskeleita saadaan Tanskan kaudella ja voidaan saada läntisen Balkanin maat lähemmäs täyttämään eurooppalainen perspektiivinsä ja näin saadaan aikaan myönteinen, positiivinen laajentumissuunnitelma vuoden lopulla. Mitä tulee Turkkiin, me toivomme, että neuvottelut jatkuvat jäsenyydestä. Uskon vakaasti, että meidän edun mukaista on pitää Turkki Euroopan tiellä. Kuten tiedätte, neuvottelut eivät todellakaan etene kovin ripeästi, mutta me tulemme tarkastelemaan niitä mahdollisuuksia, ja jos on mahdollisuuksia saada edistyä, me tulemme tarttumaan tilaisuuteen. Lisäksi, jotta voimme varmistaa vahvan suhteen Turkin kanssa jatkossakin, meidän pitäisi nähdä omana tehtävänä tukea komissiota, kun se on ehdottanut tällaista positiivista agendaa Turkin kanssa sen konkreettista sisältöä on tutkittu myös Turkin puolella, mutta tärkeää on pitää mielessä tämä myönteinen agenda sen pitäisi niin kuin täydentää laajentumisneuvotteluita, eikä sen pidä niitä korvata. Sitten mainitsin Islannin vielä. Ei vähiten johtuen aikaisemmista puheenjohtajakausista neuvottelut ovat edistyneet. Islanti on hakijamaa. Ja jos tarkastellaan vaikka lukua 23, joka avattiin ja suljettiin aivan samanaikaisesti kuitenkin mitään oikotietä jäsenyyteen ei voi olla. Islanti joutuu täyttämään aivan samat kriteerit kuin muut hakijamaat. Islantiin liittyvät kysymykset liittyvät kalatalouspuoleen ja jotkut asiat ovat monimutkaisempia kuin toiset. Mutta me kuitenkin toivomme voivamme saada neuvottelut huomattavalla tavalla eteenpäin, kun avaamme ja suljemme suuren määrän neuvottelulukuja Tanskan kaudella haluaisin myös kommentoida EUn naapuruuspolitiikkaa. On tärkeää, että naapuruuspolitiikkamme jatkossakin rakentuu kokonaisvaltaisen lähestymistapaan, joka kattaa sekä idän että etelän. Meidän pitäisi käyttää kaikkia välineitä käytössämme, jotta voimme olla aktiivisessa yhteydessä naapurimaihimme. Tarvitaan poliittista järjestäytymistä, taloudellista integraatiota, liikkuvuutta, joustavaa, tehokkaasta rahoituksesta avunantoa läheinen yhteistyö ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa Tanskan kaudella tulee toim- tekemään aktiivista työtä, jotta voimme toteuttaa uudistettua strategiaa koskien Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Meidän, me tulemme keskittymään siihen, miten toteutamme ansioperusteista yhteistyötä naapureiden kanssa idässä ja etelässä ja perustamme, perustamme tämän niin sanotulle more for more periaatteelle. Ja kumppanit, jotka pyrkivät vahvasti demokratian täyttämään ihmisarvot, heidän, heitä pitää palkita. Vahva vahvoihin kumppanuihin pitäisi pyrkiä, sen pitäisi rakentua yhteisille arvoille. Mitä tulee itäisiin kumppaneihin, olemme kulkeneet pitkän tien, mitä tulee assosiaatiosopimuksiin. Tekniset neuvottelut on viety loppuun Ukrainan kanssa vuoden viime vuoden lopussa, ja neuvottelut ovat edistyneet Moldovan, Armenian, Azerbaidsanin ja Georgian kohdalla. Sitten kielteiset kehitykset valko kuitenkin tekevät mahdottomaksi ryhtyä samantyyppisen yhteistyön tämän maan kanssa. Tietysti me seuraamme myös Ukrainan tilannetta valppaasti ja toivomme, että muutos kotimaan politiikassa tekee mahdolliseksi sen, että voimme allekirjoittaa ja ratifioida assosiaatiosopimuksen. Mitä tulee itäiseen kumppanuuteen, puheenjohtajavaltio Tanska läheisessä yhteistyössä ulkoisuuden hallinnon ja komission kanssa tulee keskittymään siihen, että laatii tällaisen tiekartan. Tarkoituksena on, että tiekartta hyväksyttäisiin ministeritason kokouksessa, joka toukokesäkuussa, ja me korostamme siinä, että pitäisi ottaa kumppanimaat mukaan varhaisessa vaiheessa mitä tulee itäisiin, kum, mitä tulee eteläisiin kumppaneihin. Tämä on sanottu aikaisemmin, mutta tämä toistaa. Arabikevät on historiallinen tapahtuma ja se tarjoaa Euroopalle myös historiallisen haasteen. Jos me vahvistamme ulkopolitiikkaamme, niin kuin Lissabonin sopimus mahdollistaa, niin meidän pitäisi pystyä saamaan aikaan vahvaa koordinoitua toimintaa. Meillä on tärkeä intressi siinä, että kehitys on positiivista ja naapurustomme siirtyy vauraaseen demokratian aikaan. Uudet kauppajärjestöt ovat myös tärkeitä. Nämä ovat kaikki, tietysti on legitiimejä huolenaiheita aloille, joita tämä koskee, ja näitä huolia ei pitäisi ohittaa, mutta ne ei pidä unohtaa, pidä unohtaa perustrategisia etujamme. EU on luonnollinen potentiaalinen kumppani Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maille. Sitten muutama sana ihmisoikeuksista, niin kuin valiokunta on toivonut. Ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu, perusvapauksien suojelu, demokratian ja ihmi- oikeusvaltioperiaatteet ovat kaikki tärkeitä periaatteita. Nämä perusperiaatteet johtavat EU-jäsenvaltiota, kun ne toimivat ulkoisesti ja sisäisesti ulko- korkeaedustajahan sanoi hiljattain Euroopan parlamentissa vieraillessaan 13. joulukuuta 2011, että EU pyrkii siihen, että ihmisoikeudet toimivat ikään kuin punaisena lankana ulkopolitiikoissa. Tanska todellakin on tästä samaa mieltä. Puheenjohtajavaltio Tanska siksi on erittäin tyytyväinen yhteistä tiedonannosta, jonka korkea ja komissio ovat antaneet ihmisoikeuksista ja demokratiasta olennaisena osana ulkosuhdehallintoa, jotta saadaan aikaan tuloksellisempi lähestymistapa. Samoin Tanska kaudellaan on tyytyväinen toimialueesta, josta puhutaan tiedonannossa, että pyritään vahvistamaan ihmisoikeusaloitteita, saadaan aikaan mekanismeja, integroituja toimintasuunnitelmia, rakennetaan kumppanuuksia ja puhutaan myös asiasta yhdellä äänellä. Jos puhutaan yhdellä äänellä 27 jäsenvaltion nimissä, viesti EUsta saa paljon suuremman painoarvon kansainvälisesti kuin kahdenkeskiset tai yksittäisten valtioiden viestit. Ulkosuudenhallinto tämän takia on äärimmäisen myönteinen väline, kun pyritään toteuttamaan ihmisoikeuspoliittisia tavoitteita, joita EUlla on kokonaisuudessaan tai yksittäisessä jäsenvaltiossa viime vuonna saimme nähdä monia hyviä esimerkkejä siitä, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia. Ihmiset kaikki pyrkivät arvokkaaseen, vapaaseen elämään. Ei vähiten tämä liittynyt tapahtumiin arabikevään aikana. Nämä edelleenkin YK on ihmisoikeusjulistuksella on suuri merkitys. Sehän juuli tänä vuonna 64. vuosipäivänsä. Vielä sanoisin, että Tanska puheenjohtajavaltiona odottaa lähesty- yhteistyötä teidän kanssanne. Meillä on paljon työtä käsissämme, mutta meillä on myös samat arvot, jaamme samat tehtävät ja nyt sitten pitää vain ryhtyä hommiin. Kiitoksia. Thank you very much for this. Kiitos oikein paljon tästä kunnianhimoisesta työsuunnitelmasta. Toivon, että voimme auttaa teitä rakentavan tuloksen aikaansaamiseksi. Kasulides, minuutti pyydän. EPP-ryhmästä ensin yhdeksän ystävää täällä pyytää puheenvuoroa. Meidän pitää pitää puheenvuorot lyhyenä. I would like to welcome the... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Toivon teille ja maallenne erittäin menestyksekästä puheenjohtajakautta. Toivon, että nämä menestyksen tulokset heijastuvat si- sitten eteenpäin, kun oma Manikypros Kypros voi rakentaa tämän menestyksen varaan jota olette saaneet aikaiseksi myös naapuruuspolitiikan laajentumisen ihmisoikeuksien osalta. Parlamentin roolista. Olen todella tyytyväisenä, että todella laajentumisponnisteluissa esittelijät ja muut parlamentaarikot täällä voivat todella olla suureksi avuksi niin, että edistetään ennen kaikkea Balkanin Eurooppa tulevaisuuden näkymiä – ja toisaalta Turkin laajentumiseen liittyen, kuten olen aikaisemmin sanonut teille, Kypros, näin minulle on kerrottu, aikoo toimia hyvin neutraalisti ja ammattimaisesti kuuden kuukauden aikana teidän puheenjohtajakautenne jälkeen. Toivon, että voitte vakuuttaa Turkin niin, että avataan mahdolliset luvut neuvotteluihin ja Kypros on valmis jatkamaan tuota työtä. Olen myös iloinen, että sanoitte, että myönteinen esitystä ei mitenkään tässä korvaa muita neuvotteluita. Halusin oikeastaan vain sanoa, ja tämä on kysymyksenikin puheenjohtaja, eteläisestä naapuruuspolitiikasta. Toivoisin, että voisitte kommentoida seikkaan, joka liittyy kristittyjen vainoon – Kristittyjen asema heikkenee valitettavasti arabikevään jälkeen näissä maissa, kaikissa Egyptissä. Ja kun me Euroopassa hyvin herkästi reagoimme rasismin ja syrjintään, toivoisimme, että sama lähestymistapa olisi muulla maailmassa. Kiitos. Kiitos paljon. Kaksi ja puoli minuuttia kului tuossa. Nyt sosialistikoordinaattori varmasti toimii esimerkinomaisesti. Aina kurinalaisesti puheenjohtaja, kiitos, että sain puheenvuoron. Herra Vammen, kiitos, että kerroitte meille prioriteeteistanne, erityisesti kunnianhimoisesta laajentumisagendasta. Tanskalla on hyviä tuloksia jo laajentumisesta ja varmasti tämä puheenjohtajakausi voi myöskin olla esimerkillinen. Länsi-Balkanin laajentuminen voidaan tehdä sellaiseksi, että Serbia saa ehdokasaseman, lähdetään neuvottelemaan Montenegron kanssa, näin kehitys ei enää voi kääntyä taaksepäin. Entä vuoropuhelun jatkaminen Turkin kanssa? Ehkä samantyyppistä voitaisiin ajatella Makedonian kanssa, kun tämä on hyvin hankala kysymys parlamentissa, neuvostossa ja voisit ehkä pohtia sitä, mitä voimme tehdä. Te saatte tämän parlamentin tuen myös ulkoista välineistä keskusteltaessa erityisavusta lämpimäisen alla. Varmasti voimme tehdä tässä hyvää yhteistyötä, että saadaan suuri osa työstä tehtyä teidän puheenjohtajakautenne loppuun mennessä. Naapuruuspolitiikasta ihan lyhyt huomio. Useat vaalit. Venäjä ette maininnut, mutta Venäjällä on maaliskuussa vaalit. Ja sitten Armenia, valko Georgia, Ukraina ja Moldova mahdollisesti myös järjestävät vaalit, joten meidän pitäisi pitää silmällä myös itäistä naapuruusaluetta. Näemme kielteisiä kehityksiä joissa maissa. Emme saa antaa näiden maiden siirtyä oikealta polulta. Lisäksi voitaisiin ottaa huomioon, että Venäjän Eurasia-unionin ajatus ehkä tulee aktiivisemmin esiin presidentinvaalien jälkeen tänä vuonna. Näin, että itäisen kumppanuuden maissa tunnetaan sympatia tätä kohtaan ja Venäjä jatkaa siellä propagandaa, joten pohtikaa tätä, meidän pitää olla tässä hyvin tarkkana. uskoakseni olen kuitenkin kuniranaisempi tässä puheenjohtaja, kiitos, kuin EPPn kollega. Puheenjohtaja, mikrofonia. At least a bit more. No, ainakin vähän enemmän, vastaa puhuja. Ilman mikrofonia. Chair. Um, I wonder if I might... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisinkohan libera- liberaaliryhmän nimissä mm, tuota, tervetulleeksi pyrkimyksemme jatkaa laajentumista, mutta sitten vielä kahdesta kysymyksestä, jotka hän otti esille. Ensimmäinen, työpaikat ja kasvu. Arvoisa ministeri, näettekö minkäänlaista mahdollisuutta laajentaa? parantaa sisämarkkinoita. Mitä teette aivan erityisesti, että kehottaisitte komissiota tarkastelemaan uudestaan sitä, että avattaisiin sisämarkkinat palveluille. Tämä voisi huomattavasti lisätä kasvua ja työpaikkojen määrää EU-ssa. Ja toiseksi tästä vihreästä agendastanne tuletteko kollegoiden kanssa neuvostossa tarttumaan suosituksiin Euroopan ilmastosäätiöltä tämä raportti Eurooppa 2050 tiekartasta, jossa kerrotaan siitä, missä meidän pitäisi siinä vaiheessa olla, jos haluamme leikata päästöjä 80 prosentilla. Uh, welcome to uh, the Danish presidency. Minäkin haluaisin tervehtiä Tanskan kautta. Kaksi kysymystä. Onkohan ollenkaan mahdollista saada sopua tai konsensusta aikaiseksi, jotta talouskriisi saadaan ratkaistua? riippumatta siitä, oletteko euroalueella mukana vai ei. Ja Tanskan kokemus, joka liittyy tiedotusvälineen vapauteen Tanskassa. Miten puolustatte tätä tärkeää oikeutta? Jos minä pystyn puhumaan minuutissa, niin varmasti myös muut. Nyt. Uh... Äh. Aivan viimeinen puhuja, Mr. Kronberg. Thank you, Chairman. And thank you to the minister. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös puheenjohtajakautenne esittelystä, ministeri. Teillä on paljon haasteita mielestäni. Yksi asia, josta haluaisin puhua, on yhteistyö parlamentin kanssa tai sitten mainita olette mainittu ilmeisesti Tanskan lehdistössä siitä, että parlamentin kanssa on raskas tehdä työtä ja mielestänne on parempi tehdä suoraan työtä puheenjohtajan kanssa. Voisitteko hiukan kehitellä tätä eteenpäin? Kiitos. Ministeri, teidän puheenvuoro. Thank you and uh, let me... Kiitos. Aluksi haluan sanoa, että olen erittäin iloinen tästä tilaisuudesta vastata teidän kysymyksiinne ja kommentoida teidän omia huomioitanne. Ensinnä herra Kasulides. Hän sanoi, että hänestä on tärkeää sanoa, että Kypros tulee täyttämään kaikki säännöt liittyen omaan puheenjohtajakautensa. Voin sanoa, että puheenjohtajavaltio Tanska luottaa täysin Kyproksen omaan puheenjohtajakauteen, joka seuraa meitä, ja meillä on erittäin hienoa yhteistyötä kyproslaisten kollegojemme kanssa, ja toivon, että tämä vain jatkuu. Sitten herra Kasulides otti esille kristittyjen aseman Pohjois-Afrikassa. Ja tämä on varmasti selvää kaikille jäsenvaltioille, parlamentille ja puheenjohtajavaltioille, että me edistämme ihmisoikeuksien suojelua ja va- vaadimme uskonnonvapautta riippumatta siitä, mihin uskontoon kuuluu, uskontokuntaan kuuluu. Me haluamme, että tämä oikeus toteutuu. Jos hyökätään kristittyä vastaan, niin me tietenkin olemme erittäin huolestuneita tällaista asiasta. Meidän pitää kaikkien puuttua tällaiseen, jos tämä tulee esille me kaudellamme. Mitä tulee herra Vigeninin kysymykseen Bulgariasta, hän sanoo, että voidaan ottaa peruttamattomia askeleita meidän kaudellamme Montenegron ja Serbian suhteen. Minä todellakin toivon, että näin tapahtuu. Minä tarkoitan, että me toivomme, että ratkaisu voidaan löytää Serbia-kysymykseen yleisasian kokouksessa helmikuussa. Ja sitten tämä hyväksytään maaliskuun neuvostossa, mutta niin kuin äsken kuulitte ulkoministeriltämme, prosessi kulkee oikeaan suuntaan, mutta vielä on joitakin asioita, jotka pitää hoitaa ensin alta pois, mutta me toivomme, että näin tapahtuu ja toivomme tietysti myös, että Montenegro etenee myös Tanskan kaudella. Mitä tulee entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan, me olemme tehneet aivan selväksi kaikille osapuolille että Tanska puheenjohtajavaltiona haluaa, että ratkaisu löytyy. Uskon tässä, kun se on kaikkien edun mukaista ja me tuemme sitä, että näin myös tapahtuu. Tiedämme, että tämä on vaikea kysymys. Kaikki sen tietävät tiedämme myös sen, että tähän tarvitaan ratkaisu ja se pitää löytää osapuolten kesken itse. Ja siksi olemme kehottaneet molempia osapuolia pyrkimään ra- ratkaisun löytämiseen. Tulemme jatkossakin auttamaan heitä. Sitten herra Watson sanoi, miten voimme tehdä parempaa työtä kasvun puolesta, työpaikkojen puolesta, niin me todellakin haluaisimme, että sisämarkkinat veisivät eteenpäin aloitteita, joita komissio on esitellyt viittaan näihin 12 aloitteeseen. Toivomme myös, että saadaan aikaan läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tässä yhteydessä. Uskomme, että Tämä on erittäin tärkeä väline saada aikaan ja tehostaa kasvua EU:ssa Samoin haluaisin, että IMF suuntaa varoja aloitteisiin, joiden kautta saadaan kasvua ja työpaikkoja synnytettyä Euroopassa. Sitten tulee tähän vihreämpään agendaan tässä. Tanska pyrkii myös eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti. Herra Atkins kysyi, voisiko Tanska mitenkään vaikuttaa EU-hun talouskysymyksessä. No me teemme kaiken, mihin, minkä pystymme. Tämä tulee eurooppalaiseen ohjausjaksoon, sehän tulee, se toteutuu meidän kaudellamme myös. Ja myös muilla alueilla haluamme toimia siltana euroalueen ja ulkopuolen välillä. Ja me haluamme varmistaa, että me olemme yksi yhteinen unioni, joka toimii saman suuntaan. Sitä tarvitaan kipeästi. Ja luonnollisesti puhumme myös demokratista arvoista kun puhutaan lehdistönvapaudesta esimerkiksi. Se on tärkeä asia Tanskalle ja se tulee olemaan tärkeää myös puheenjohtajakaudellamme. Lopuksi Suomen edustaja Grunberg kysyi, tuleeko olemaan tärkeää tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, niin kyllä, tulee olemaan tärkeää. Tämä ei ole vain kohteles tapa puhua, kun olemme täällä parlamentissa. Me uskomme, että Euroopan parlamentti tulee olemaan aivan ratkaiseva kumppani, on kyse sitten ulkoa politiikasta tai sisämarkkinoiden uudistuksista. Tässä on vain pari esimerkkiä. Ja niin kuin johdannossani mainitsin, me uskomme, että esittelijä, esittelijöillä voi olla tärkeä rooli ulkopoliittisesti ja me tulemme huolella seuraamaan ja kuuntelemaan esittelyn antamia neuvoja ja parlamentin ohjeistusta tässä kysymyksessä. Kiitos. Minister. Kiitokset, ministeri. Toinen kierros. Minuutissa pyydän. Kiitos puheenjohtaja, ministeri. Lähditte liikkeelle puhumalla taloushallintokysymyksestä ja päätitte puheenvuoron puhumalla ihmisoikeuksista, joita oikein piditte yleismaailmallisina taloushallintosopimuksen kautta ehkä siirrytään Irlannin tasavallassa kansanäänestykseen. Minulla on yksi kysymys teille. Tanska puheenjohtajavaltiona. Toimiko puheenvaltio, puheenjohtajavaltio niin, että kunnioittaa Irlannin tasavallan kansanäänestyksen tulosta tästä uudesta sopimuksesta? Vai ovatko ihmisoikeudet kysymys, jotka eivät ole, ihmisoikeudet olekaan enää voimassa silloin, kun ihmisoikeudet ovat hankalia. Näin on edeltäjien aikoina ollut. Kiitos edustaja Gomez. Kiitos, lähdette liikkeelle velkatasoista, kestämättömistä velkatasoista, jotka vaikuttavat kaikkeen EUn tekemään tekemättömyyteen. Lisäisin myös tehottoman politiikan talouserotuskriisissä, joka on lisännyt spekulointia eurolla. Haluaisin kysyä teiltä, Aikooko Tanska valtiolla valtiona pyytää ministereitä ja muita neuvoston jäseniä keskittymään siihen, mitä vaikutuksia on, kun ajatellaan eu strategisia tavoitteita yhteisessä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jotka liittyy ohjelmiin, joita nyt esitetään joillekin maille. Esimerkiksi Portugalissa niin kutsuttu yksityistäminen etene muutoin kuin niin, että annetaan esimerkiksi tiettyjä osakkeita sähkölaitoksissa tai ehkä verkostossa Kiinan kommunistisille puolueille, jotka valvovat niitä yrityksiä, johtavat niitä yrityksiä, jotka näitä päätöksiä tekevät. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan pitkälle kehittynyttä teknologiaa. Oletteko valmiita ajamaan ministerit tilanteeseen, jossa pohditaan näitä vaikutuksia myös muilla aloilla lainettaessa. Kiitos edustaja Kukan minuutti. Paljon kiitoksia ministeri. Lähditte liikkeelle sanomalla, että laajentumispolitiikka on yksi menestyksekkäistä EU-politiikoista. Meidän pitäisi sitä kehitellä, jotta se olisi samassa asemassa tulevaisuudessa. Melko yksityiskohtaisesti puhuitte Serbian ja Montenegron kaltaisista maista nyt Makedoniasta – Islannista, mutta varmasti päätökset, joita on lykätty viime vuodelta, pitäisi todella nyt tehdä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Minä olisin vain muistuttaa siitä, että on muita maita, joita haluaisin me pitää Eurooppa-suuntaisina. Armenia esimerkiksi ja Bosnia-Herzegovina hyvin hankala, mutta ainakin joitain tuloksia on saatu aikaiseksi ja sitten Kosova, visumi, vapauttaminen ja nämä maat, kun ne jotain oikein tekevät, mielestäni tarvitsevat kannustusta. Kannustus olisi paikallaan, sitä ei saisi unohtaa. Joten teillä on kyllä kädet täynnä töitä. Me autamme teitä toki. on Onnea matkaan. Kiitos edustaja Kukan. Viimeisenä edustaja Boskuun. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri joitakin kysymyksiä. Te puhuitte positiivista agendasta Turkin osalta. Tällä ei voida korvata neuvotteluprosessia. Kysymykseni kuuluu usean puheenjohtajakauden aikana yhtäkään lukua ei ole avattu. Aiotaanko lukuja avata tällä kaudella sitten Bosnia-Herzegovinasta vähän aikaa sitten siellä on perustettu hallitus, neuvoteltu millaisiin aloitteisiin aiotte ryhtyä, jotta tämä maa pääsisi eteenpäin, koska siellä on paljon työtä tehtävänä. Toinen kysymys. Tapasimme naisten problematiikkaa koskevassa tapaamisessa naapuruuspolitiikan puitteissa koskien erityisesti Pohjois-Afrikkaa – näissä maissa, missä on merkittäviä muutoksia. Millainen politiikka, naispoli, millaista naispolitiikkaa tulette ajamaan? Kiitos edustajan Boskort. Ministeri, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin sanoisin, että täysin kunnioitan Irlannin kansalaisten päätöstä. Minä myös pidän irlantilaisia kansalaisina, joilla on samat oikeudet kuin ihmisoikeuksista puhutaan kuin kenellä tahansa muulla. Tämä on selkeästi Tanskan kanta puheenjohtajakaudella. Toivon ja oletan myös, että tämä sama kanta on muilla puheenjohtajavaltioilla. Joten mielelläni teen työtä irlantilaisten ystäviemme kanssa – jotka ovat kyproslaisten jälkeen puheenjohtajavaltiona. Varmasti Elanilla on tärkeä rooli silloin meidän perheessämme. Edustaja Gomes, sanoitte, että meidän on tiedostettava se, että kun uudistuksia tai aloitteita tehdään jäsenvaltiossa, niin niillä on vaikutuksia. Ja joskus ehkä sellaisia vaikutuksia, joita ei ole nähty ennalta tai ennakoitu. Meillä on hyvin hankalia aikoja, siitä olen varma. Ja uskon myös, että jokaisen hallituksen, ei ainoastaan Portugalin hallituksen, vaan kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten tehtävä on tehdä nyt tiukkoja päätöksiä. Totta kai tiedostaen, että valitaan paras mahdollinen lähestymistapa, jotta voidaan suojella maan etuja. Parhaalla mahdollisella tapaa. Päivän päätöksi tässä on kyse jokaisen maan hallituksen toimista, ei Tanskan puheenjohtajavaltiona. Kommenttia salista ilman mikrofonia. Kyllä, olen samaa mieltä. Kyllä. Olen kanssani samaa mieltä siitä, että Eurooppa elää hankalia aikoja. Historiallisen hankalia jäsenvaltiot tekevät tiukkoja päätöksiä ja valintoja, ja nämä valinnat totta kai vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin myös. Mutta se, mitä nyt sanon, on se, että tärkeää on tunnustaa se, että kyse on päätöksistä, joita jäsenvaltiot itsenäisesti tekevät, jäsenvaltioiden hallitukset. Ne valitsevat nämä omat välineet. Niistä voidaan olla samaa mieltä tai eri mieltä, vähän riippuen poliittisesta filosofiastakin, mutta kyse on kuitenkin yksittäisten jäsenvaltioiden oikeudesta tehdä näitä päätöksiä. Sitä Dönem sanoi, että hän oli samaa mieltä siitä, että on tärkeää puhua Balkanista ja Balkanin kehityksestä, mutta meidän pitäisi myös muistaa, että on valtioita, jotka eivät ole esillä ainoastaan maaliskuussa ja myöhemmin. Emme saisi unohtaa näitä valtioita. Albaniasta pidän hyvänä todetta yhteistyötä parlamentaarisessa työssä ja vaaliuudistuksissa nyt edetään. Tärkeää on huolehtia oikeusvaltion periaatteesta niin kutsutussa metatapauksessa. Se tuli yllätyksenä monille ja on tärkeää, että tärkeä edistystä saadaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden osalta. Bosnia-Herzegovinasta Edustaja Bosku myös mainitsi sen. Olen iloinen siitä, että hallituksen muodostuksesta on päästy sopuun. Ja hienoa, siellä pian saadaan hallitus toimiin mahdollisimman pian. Ja EU-suuntaisista uudistuksista odotamme nyt, että saamme kuulla lisää. Pian kun sopimuksemme astuu voimaan, mutta Täällä mainittujen maiden osalta haluaisin, että saadaan pitkän aikavälin tulevaisuuden näkymiä siitä, että päästään demokraattiseen klubiin mukaan. Mutta samalla on sanottava, että tie on kyllä pitkä kuljettavan ennen kuin nämä maat mukaan pääsevät. Sitten kysyttiin Turkista ja Bosniasta olemmeko valmiita avaamaan uusia lukuja Turkin kanssa. Jos se on mahdollista, niin se olisi meille tervetullut asia, mutta en minä tässä ihmeitä odota neuvotteluiden suhteen Turkin kanssa. Kaikki tietävät, että tämä on vaikeaa. Hankalaa se on, mutta tähän tangoon tarvitaan kaksi tanssia, joten meillä on tiukat neuvottelut edessämme. Tanska puheenjohtajan valtiona pyrkii edistämään tätä mahdollisuuksensa mukaan, mutta me myös tunnustamme sen, että kyse on hyvin hankalista ajoista tässä Turkki-kysymyksessä. Kiitos. Thank you very much, minister. We are just in time. Kiitoksia, ministeri. Nyt olemme aivan aikataulussa. Kiitoksia, että tulitte kokouksemme tänään. Toivotan omasta ja valiokunnan puolesta kaikkia menestystä Tanskan puheenjohtajakaudella. Nyt ohjelma on käyty loppuun seuraava kokous tiistaina 31. tammikuuta kello 10. Kiitoksia ja mukavaa joulun jatkoa.